Vous êtes. Euh... Jak głosować?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 Yeah. Excuse me, I cannot start because... Olkaa anteeksi, en voi aloittaa. Täällä on joitakin jäseniä, mutta kaikki eivät ole paikalla. And we cannot change. Emmekä voi muuttaa esityksestä luonnosta. Kuinka tässä sitten äänestetään? Liebe Parhaat kollegat, toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän valiokuntamme kokoukseen näin aamutuimaan. Ja toteaisin, että meillä on esityslista luonnokseen joitain muutoksia. Ensinnäkin kohta neljä, Bytikoferin mietintö. Siitä ei keskustelua enää tarvitse käydä, joten tämä esityslistan kohta poistuu ja me äänestämme asiasta. Sitten kohta kymmenen tavaroiden internet. Esittelijä ei ole paikalla kokouksessamme, joten tämä esityslistan kohta siirtyy toiseen kokoukseen. No, esittelijä ei ole paikalla. Valittelen tätä kovasti, koska nyt käy niin, että tämä esityslistan kohta on siirryttävä seuraavaan kokoukseen, jolloin meillä on taas enemmän tavaraa sen kokouksen esityslistalla kehottaisin siis esittelijöitä tulemaan paikalle, jos heidän kohtansa esityslistalla on. Ja sitten kohta 12 Tosnevski. Tästäkin äänestetään keskustelua ei käydä. Jos nämä muutokset sopivat teille, niin esityslista katsotaan näin hyväksytyksi, näin muutettuna. Esityslistan kohta kolme, hyvät naiset ja herrat. Ei kun kaksi, ensin puheenjohtajailmoitukset, mutta ei meillä ole puheenjohtajailmoituksia, joten voimme siirtyä kohtaan kolme. Kyseessä kaasun toimitusvarmuus. Mehän olemme tästä mietinnöstä usean otteeseen keskustelleet ja tänään käydään vielä keskustelua muutosesityksistä. Teidän on ollut helppo itsekin todeta, että tarkistuksia on koko joukko, eli työtä on kovasti. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijämme herra Vidal Quadras, joka kertoo meille suhtautumisestaan näihin tarkistuksiin ja sitten käymme keskustelua. Kello kymmeneltä sitten äänestetään ja muistutan teitä sitä, että äänestyskortit tarvitaan tuolloin. Vidal Kuotras, olkaa hyvä. Presidentti. Siellä puheenjohtaja. Ensinnä joudun, haluan kiittää kaikkia kollegoja valiokunnassa kun ovat osallistuneet tähän työhön asetuksesta. Tämä mielenkiinto, jota on osoitettu, näkyy monissakin tarkistuksissa. Niitä on viitisen sataa. Tämä nyt haluan tässä ottaa esille. Todella on mielenkiintoa tunnettu tätä lainsäädäntöä kohtaan. Puheenjohtaja, nyt ensin yleisellä tasolla käyn läpi näitä tarkistuksia ja suurelta osin ne pyrkimyksiltään ja merkitykseltään ovat samansuuntaisia, joten minulla on sellainen vaikutelma, että kun on kompromissin laadinta ei tule kovinkaan vaikeaa. Uskon, että olemme oikealla tiellä. Suuri tarkistusten määrä voidaan jakaa tavallaan kahteen selkeään tarkistusryhmään. Toiset haluavat parantaa ehdotusta, mutta eivät tee mitään radikaaleja muutoksia tekstiin. Ja toiset tarkistukset ovat ratkaisevampia ja pyrkivät perustavanlaatuisempiin muutoksiin. Ensimmäisessä ryhmässä ne tarkistukset, jotka pyrkivät parantamaan tekstiä ilman suuremmin muut, tai muuttamatta tekstiä, niin haluaisin sanoa seuraavaa niistä. On sellaisia, jotka korostavat mm, markkinoiden roolia. Se on ensimmäinen vaihe, kun estetään kriisiä. Ei mitään ongelmaa, varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä. Sitten on sellaisia, jotka haluavat antaa enemmän painoa kaasukonaatioryhmälle päätöksenteossa enemmän konsultaatiota, keskustelua. En usko, että tämäkään on, tämäkään on mikään paha ongelma. Sitten on sellaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät löytämään sopivan muodon, muotoilun, jotta investointikustannukset infrastruktuureihin jaettaisiin tasapainoisesti niiden välillä, jotka hyötyvät, jotka investoivat. Tämäkään ei ole vaikea asia hyväksyä. Sitten on tarkistuksia, jotka pyrkivät tähän sopivaan tasapainoon toimitusvarmuuden ja taloudellisen tehokkuuden välillä silloin, kun investoidaan uuteen infrastruktuuriin. Tässäkin olemme varmasti samaa mieltä. Sitten on sellaisia tarkistuksia, jotka haluavat lisätä valppautta tietyn tyyppisiä lausekkeita vastaan sopimuksessa kolmansen maiden kanssa, esimerkiksi tässäkin varmasti voimme löytää ratkaisuja. Ja sitten on tarkistukset, jotka korostavat, kuinka tärkeää on viedä loppuun tiettyjä yhteenliittäntöjä, liittymiä, jotta voidaan liittää alueita, jotka nyt ovat tavallaan tällaisia energian kannalta saarekkeita eristyksessä. Tästäkin ollaan samaa mieltä varmasti. Näin ollen Tämä oli tämä ensimmäinen tarkistusryhmä. Tietysti on sellaisia, jotka haluavat korostaa energiatehokkuutta, uusiutuvia energianlähteitä, mutta tämä on hiukan tällaista lateraalimpaa toimintaa, eikä sekään varmasti herätä mitään suurta kiistaa tai ristiriitaisuutta. Sitten toinen tarkistusryhmä, ne, jotka pyrkivät syvempiin muutoksiin tekstissä. Olen löytänyt täältä tiettyjä teemoja. Suojellaan asiakasta, hänen roolinsa. Suuri osa tarkistusta menee siihen suuntaan, että onnistuttaisiin löytämään selkeä määritelmä Euroopan tasolla, että vältettäisiin mahdollisia väärinkäytöksiä. Jotta voitaisiin vastata tällaiseen äh, huoleen, joka on aivan legitiimi, niin ehdo, olen ehdottanut, että Euroopan tasolla määritelmä rajoittuisi kotitalouksiin. Tämä olisi yhteistä koko Euroopassa. Kotitaloudet ovat suojeltuja asiakkaita, koska toimitusstandardi koskee tätä määritelmää tavallaan sitten Kuitenkin, jos joku jäsenvaltiolla on riittävästi kapasiteettia taata toimitusta muillekin kuluttajille. Hän voidaan näin tehdä sillä ehdolla, että ei vaaranneta solidaarisuusvelvoitetta naapureiden kanssa tarvittaessa ja ilman mitään velvollisuutta eri jäsenvaltioiden taholta kattaa tätä lisätarvetta kriisin aikoina. Näin ollen tässä tarkoituksessa olen lisännyt tai ehdottanut pari elementtiä riskianalyysistä esimerkiksi ja myös tällaisia ennaltaehkäisysuunnitelmia silloin, kun tällainen mahdollisuus olisi olemassa. Minun puoleltani ei ole, olisi ongelmaa siinä, että lisättäisiin joitakin konkreettisiakin sellaisia, kuten ehdottaa, ehdottaa kollegani Herra Svoboda. Näin nämä lisäasiakkaat nauttisivat erityisjulkisista palveluista. Tämä on minulle ongelmaton seikka. Sitten muut jäsenet haluavat muuttaa standardia L-1. Tässä käytetään hyväksi vaikutusanalyysiä ja riskianalyysiä. Siis eh, sen sijaan, että on pakollinen standardi, olisi myös tällainen suuntaan näyttävä standardi. Tämä on varsin drastinen muutos ajatellen asetuksen eh, filosofiaa. Minä olen sitä mieltä, että L-1 kriteerin täytyy olla sitova standardi. Aina kuitenkin, kun loppuliite, josta sitten sovimme, on teknisesti vahvalla pohjalla ja ottaa huomioon mahdollisuuden toi, täyttää tämä asia asu, alueellisella tasolla. Tämä on tärkeä alueellisella tasolla ja sen pitää taata vertailtavia, vertailtavia vast, vast, tuloksia eri jäsenvaltioissa, siis samankaltaisia tuloksia. Olen samaa mieltä, että Elmin yksi L-1, sen pitää vaikuttaa vaikutusarviointi- arviointeihin ja näin sen pitää antaa mahdollisuus jäsenvaltioilla täyttää standardit ottaen huomioon aivan erityisesti kansalliset erityispiirteet. l yksi ei saa olla mikään pakkopaita kaikille yhtä lailla. Se, siinä pitää ottaa huomioon monimuotoisuus eri tilanteissa ja kaasumarkkinoilla Euroopassa. Mutta mutta että tästä mennään alaspäin, niin kuin jotkut ehdottavat, että, tästä, että tämä ei olisikaan enää sitovaa, vaan pelkästään suuntaan antava, niin mielestäni se on kyllä liiallista. Mielestäni meidän täytyy löytää sellainen keskitie näiden kahden vaihtoehdon välillä. Voin todeta, että komis, anteeksi, neuvosto on, neuvostossa on jo kanta ja tämä kanta puoltaa sitä, että L-1 on pakollinen standardi. Näin on jo neuvostossa. Siis jos neuvostossa on näin, niin emme kai me tässä halua nyt haitata asian sujumista, joten meidän pitää nyt löytää sopiva ratkaisu kaikkien näiden eri tekijöiden välillä, jotka olen tässä käynyt läpi. Sitten Toinen äh, tärkeä kohta tarkistuksissa on kohta, joka käsittelee kriteerejä, jotta voidaan ilmoittaa, että kriisi on käynnissä tai hätätilanne. Tässä artiklassa on tarkistuksia ihan joka makuun. 20 prosenttia, 10 prosenttia velvollinen viranomaisessa jos hätätilanne on alueellinen, koskee eri alueita, kansallinen tilanne. Täällä on monia eri ehdotuksia tullut eri kollegoilta. Uskon, että kaikki ovat kyllä varsin kiinnostavia. Kaikki vastaavat todellisiin tilanteisiin. Minun henkilökohtainen kantani on, että meidän ei pidä rajoittaa turhaan mahdollisuutta ilmoittaa yhteisön tason kriisitilanteesta tai hätätilanteesta. On totta, että on kansallisia tapauksia, ja ne voivat olla varsin vakaviakin tilanteita tai alueellisia hätätilanteita, mutta ei meidän pidä poistaa tai vaikeuttaa sitä, että voidaan julistaa myös Euroopan laajuinen hätätilanne yhteisön tasolla. Minusta näyttää siltä, että tämä meidän pitää täällä säilyttää. Jos laadimme kattavan listan eri mahdollisista tilanteista velvoittaen komission julistamaan hätätilanteen silloin, kun viranomainen tätä pyytää, joka on toimivaltuutettu tai on erittäin konkreettinen vakava tilanne jossakin jäsenvaltiossa, silloin sulkisimme oven siltä, että komissio voisi julistaa hätätilanteen yhteisötasolla. Ja sitten tulee sellaisiakin tilanteita, tilanteita joissa yhteisötason hätätilanne äh, hyödyttää niitä, jotka kärsivät eniten. Tämä on siis tällainen poleminen kohta, siitä voidaan keskustella ja minä toivon, että pystyn ehdottamaan sellaista kompromissia, joka takaa meille sen, että jos yksi tai useammat jäsenvaltiot ovat vakavassa kriisissä ja kyseinen kriisi rajoittuu tähän pieneen ryhmään niin jäsenvaltioita tai vaikka vain yhteenkin jäsenvaltioon, niin ei näitä maita tai tätä maata pidä jättää ilman suojaa. Tarvitaan siis solidaarisuutta muulta unionilta. Tämä meidän pitää varmistaa. Tässä mielessä haluan kertoa kollegoille, että meidän valiokuntamme sihteeristö on laatinut teille uuden tekstin, jonka saimme tai, tai välttämättä uuden tekstin, jonka saimme neuvostolta alueellisesta yhteistyöstä. Tämä on liitte 9. Siinä tunnistetaan niitä unionin alueita, joissa pitäisi saada aikaan alueellista yhteistyötä toimitusvarmuuskysymyksissä. Monet kollegat tässä valiokunnassa jo aikaisemmin ilmaisivat sen, että täytyy vahvistaa tekstiä, joka koskee alueellista yhteistyötä. Se on paras keino vastata nopeasti, tehokkaasti toimitus kriiseihin. Olen täysin samaa mieltä tällaisen ajattelun tällaista ajattelusta. Olen vakuuttunut siitä, että osa ongelmasta, jonka tässä mainitsin, koskien juuri tätä yhteisön tasoisen kristilanteen julistamista, voitaisiin ratkaista juuri alueellisella keskittymisellä. Nyt, hyvät kollegat, puheenjohtaja, tämä neuvoston teksti tuli meille tarkistusten jättämisen jälkeen, ja nyt ei olekaan helppoa ottaa sitä esille tässä keskustelussa ja myös äänestyksessä. Näin ollen ratkaisu varmastikin olisi siinä, että minä itse esittelijänä ja varjoesittelijät kanssani teemme, laadimme parlamentin oman tekstin. Ja jos päädymme yhteisymmärryksen, voisimme välittää, antaa sen tämän valiokunnan äänestettäväksi, jos puheenjohtajisto, tietenkin ryhmien koordinaattorit, hyväksyvät tällaisen ehdotuksen. Luonnollisesti kaikki valiokunnan jäsenet voivat lähettää parannusehdotuksiaan tekstiin jonka ovat saaneet. Sitten vielä tarkistuksista. Jotkut tarkistukset, jotka muuttavat siis huomattavasti tai muuttaisivat huomattavasti tekstiä, ovat niitä, jotka lisäisivät komission valtaa kriisitilanteissa. Siis nämä ovat tarkistuksia, joissa otetaan esille se mahdollisuus, että komissio puuttuu suoraan markkinoiden toimintaan, jos se ei ole tyytyväinen jäsenvaltioiden toimiin. No hyvä. Minä hiukan epäilen tällaista Onko tällainen poliittisesti toteutettavissa ja luonnollisesti mielenkiintoista tulee olemaan kuunnella komissiota, jota tämä aivan erityisesti koskee tietenkin. Minä aina olen puoltanut sitä, että komissiolla on eri toimivaltuuksia ja tehtäviä, jotta se pystyy varmistamaan sen, että kaikki toimii niin kuin pitääkin toimia toimituskriisitilanteissa, mutta tietenkin tietyissä rajoissa. Monet jäsenvaltiot eivät tule sellaista hyväksymään, että komissio tällaisessa tilanteessa saisi tavallaan tällaisen absoluuttisen vallan. Tätä emme saavuttamaan mitenkään, joten pyrimme löytämään tässäkin järkevän vaihtoehdon. Sitten joissakin tarkistuksissa pyydetään suurempaa valppautta sen suhteen, että markkinat, sisämarkkinat toimivat hyvin. Erityisesti kysymys on tästä lausekkeesta kolmansien maiden kanssa kaasun vapaasta liikkuvuudesta ja miten kehitetään tällainen nopean varoituksen mekanismi. Nämä ovat hyviä ehdotuksia, tuntuvat siltä ja uskon, että ne voidaan ottaa mukaan tekstiin. Edelleen olen samaa mieltä niistä tarkistuksista, joissa pyydetään yhteistyötä energiakomissaarin herra Oettingerin ja ulkopuolisen korkean edustajan välillä, Rovastonin välillä. Mutta tässäkin varoituksen sana, koska tällainen läheinen yhteistyö, mutta tasapainoinen on tarpeen näiden kahden kollegan välillä. Mielestäni jos tässä hiukan nyt liioitellaan ehkä ulkopuolisen korkean edustajan toimenkuvaa kriisitilanteissa energiakysymyksissä. Kriiseihin tietysti liittyy tällaisia poliittisia aspekteja, mutta myös teknisiä. Tarvitaan yhteistyötä energiakomissaarin ja ulkopuolisen korkean edustajan välillä, mutta tasapainoisella tavalla. Ja lopuksi puheenjohtaja, monet jäsenet ehdottavat, että vastuuviranomainen olisi kansallinen säätelyviranomainen. En väitä, etteikö tämä olisi hyvä ajatus, mutta enemmistö neuvostossa tulee vastustamaan tällaista painotusta. Vähintä, jota lop- vähin, joka lopputekstissä pitäisi olla, on se, että silloin kun vastuuviranomainen ei ole säätelejä, on kyse siis hallitus, tai on, on hallitus, niin silloin nämä kaksi tahoa, toimeenpanovalta ja säätelyvalta, ne joutuvat silloin tekemään läheisesti yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä jälleen kerran etsitään tasapainoinen ratkaisu. Tässä oli tiivistelmä suurin vedoin näistä tarkistuksista, niiden sisällöstä ja käsitteistä, joita ne pyrkivät ottamaan mukaan tekstiin. Ja nyt tästä eteenpäin jatkuvasti yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa ja koordinaattoreiden tuella lähdemme etsimään näitä kompromisseja. Nyt on aika siis alkaa laatia kompromisseja. Uskon, että meillä on kaikki ennakkoedellytykset löytää hyviä kompromisseja kaikista näistä kysymyksistä, joista olen puhunut. Tarvitaan hyvää tahtoa tehdä työtä niin kuin aina tehdään rakentavassa hengessä. On paljonkin odotuksia tämän asetuksen suhteen. Se on herättänyt asianomaisilla sektoreilla ja myös koko eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Riittää, kun vähän lukee lehtiä viime viikoilta, niin tämä on herättänyt suurta odotusta ja toiveita. Ja me täällä valiokunnassa olen varma, että emme halua aiheuttaa pettymystä näille eri tahoille. Kiitoksia puheenjohtaja. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset kollega tästä erittäin kattavasta esityksestä, mitä tulee tilanteeseen tarkistusten suhteen. Meillä on nyt tasan puoli tuntia aikaa, sitten keskeytämme tämän keskustelun, koska äänestykset ovat vuorossa. Nyt meillä on täällä seitsemän puheenvuoropyyntöä tähän mennessä. Seitsemän siis kaiken kaikkiaan. Ja olisin kiitollinen, jos voisimme tämän jälkeen vielä kuulla ää, esittelijä ja komissiota. Ää, ensiksi nyt varjoesittelijä herra Svoboda. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kunhan kollega Vidal Quatras saa rauhassa kuunnella minua, niin haluaisin kiittää häntä sydämellisesti hänen tekemästään työstä. Ja tämä on tietenkin hankala tehtävä myöskin miellyttää Espanjaa, mutta me tietenkin teemme kaikkemme, jotta voimme auttaa häntä tällä valitsemallaan tiellä. Puutun vain näihin kiistanalaisiin kysymyksiin. En sano mitään niistä asioista, joiden tiimoilta on kompromisseja tulossa. Mitä tulee rahoituspuoleen, niin meidän täytyy tietenkin keskittyä lähinnä solidaarisuusperiaatteen noudattamiseen Me emme ole ryhmien kesken tätä asiaa käsitelleet, mutta me olemme tähän ideologiseen kysymykseen esittäneet oman tarkistuksen. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää tätä velvollisuutta, mikäli vain kansallisia toimintamalleja voitaisiin joustavoittaa. Jos me käytämme nyt jotain indikaattoria ja sitten sopeutamme myöhemmässä vaiheessa, niin sitten tästä tulee liian epämääräinen kriteeri, jota ei voitaisiin soveltaa, joten olen kyllä kollega Viral Quatrasin kanssa samaa mieltä. Mitä tulee sitten kriisin seurauksiin, niin kyllä meidän on lähdettävä siitä olettamuksesta, että että tätä ei koskaan tulla soveltamaan käytännössä, koska jatkossa voisimme välttää kriisit alkuunsakin. Mutta mikäli ajaudutaan kriisiin, niin kyllähän komissiolla pitäisi olla pelivaraa voidakseen reagoida tilanteeseen. Ja mitä tulee alueelliseen yhteistyöhön, niin kyllä tämä yhteistyöllä toimii niin kuin esittelijäkin sanoi, mutta ehkäpä komissio voisi tarkentaa sen verran, että tässä luettelossa Slovakia, joka aikanaan kärsi huomattavassa määrin, niin ei ole laisinkaan tässä mainittuna. Joten voisikohan komissio kertoa, miksei Slovakia ole mihinkään alueelliseen yhteistyöhön yhdistetty, mutta se nyt on yksittäinen seikka. Ja sitten ylipäätäänkin komission toimin liittyvä aspekti, eli että jos komissio puuttuu tilanteeseen, jos markkinat tai kansalliset toimenpiteet eivät toimi, niin kyllähän tässäkin on selkeä järjestys määrättynä. Eli ensin markkinat, sitten kansalliset viranomaiset ja sitten vasta komissio. Selvä asia se. Tietenkin aina voidaan kiistellä, mutta kyllä meidän pitäisi jonkinlainen priorisointi olla käytössä sitten yhteistyö Ashtonin ja Oettingerin yhteistyöstä kriisitilanteessa. Sekin on pragmaattinen kysymys ja minä edustan täällä myöskin ulkoasian valiokuntaa Minun mielestäni tässä nyt ei ole mitään kädenvääntöä olemassa. Heidän täytyy tehdä vain yhteistyötä. Jos kyse on diplomaatiasta, niin silloin Ashton on vastuussa ja sitten jos kyse on konkreettisesta työstä, eli yhteistyö eurooppalaisten tai muiden maiden ja alueiden toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyötä. Silloin Oettinger vastaa toiminnasta, joten kyllä minä uskon, että kompromisseja voidaan löytää. Tärkeintä on, että mahdollisimman nopeasti löydetään yhteinen sävel neuvoston kanssa, koska se on tärkeä asia. Mekin olemme valmiita keskustelemaan piakoin neuvoston kanssa. Me emme halua heittää missään nimessä kapulata rattaisiin, vaan tärkeintä on, että myöskin institutionaalisten kysymysten rinnalla pääsemme myöskin hyville vesille näiden sisällöllisten kysymysten tiimoilta. Kiitoksia. Eh, Sitten herra uznania e, e, wobec sprawozdawcy e, którego praca faktycznie niin. todellakin haluaisin kiittää tätä esittelen tekemää työtä. Hänen työnsä varmistaa sen, että me voimme kehittää useita hyviä kompromisseja ja laatia näin hyvän lainsäädäntövälineen, mutta aloitan poliittisemmasta puolesta. Kyseinen asetus on ratkaiseva, kun määritellään se, onko energinen solidaarisuus, joka on otettu mukaan Lissabonin sopimuksen kautta, toteutuu täytännössä täysin vai onko tämä pelkkää sanahelinää. Paljon on pelissä. Jos me haluamme saada välineen aikaan, joka tehokkaasti vaikuttaa energian toimitusvarmuuteen EU-ssa, silloin meidän pitää varmistaa, että EU-komission rooli on määritelty selkeästi, erittäin selkeästi, erityisesti mitä tulee niihin olosuhteisiin, jolloin markkinavälineet eivät enää toimi ja päde. Minä tunnen suurta kunnioitusta niitä saavutuksia kohtiin, joita kaasutoimitustyöryhmä sai aikaan viime vuonna. Se oli valtava menestys, mutta meidän pitää myöntää se, että saattaa tulla sellaisia tilanteita, jolloin markkinoiden toiminta sinällään ei vielä riitä, ne eivät ole tarpeeksi tehokkaat kriisireaktioihin täytyy ryhtyä silloin, kun 10 prosenttisesti toimitukset vähenevät jäsenvaltioissa. 10 prosenttia on se taso, jonka minä valitsisin, koska en usko, että 20, 20 prosentin laskuun koskaan päädytään. Ei niin koskaan tule tapahtumaan Euroopan unionissa. Ja lisäksi meidän ei pitäisi laajasti määritellä suojeltuja asiakkaita. Tämä saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, jolloin tämä ryhmä on niin laaja, että ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada varmistaa tarvittavaa kaasutoimitusta. Me tarvitsemme investointeja. Infrastruktuurin täytyy varmistaa yhteentoimivuus ja kahdenkeskiset virrat erityisesti keskeisessä Euroopassa. Meidän pitää neuvotella äh, mekanismeista, joilla jaetaan kuluja ja korvausmekanismeja myös tarvitaan. Tämä on luonnollista. Ehkä meidän pitäisi tarkastella miten rahoitetaan suuria osuuksia näistä investointihankkeista EU-lähteistä, mutta meidän ei pidä hyväksyä sellaisia tarkistuksia, jotka poistaisivat painostusta näiden investointien suorittamista varten. Nämä ovat välttämättömiä ja meidän pitää pitää mielessä myös ulkoiset aspektit, joita on otettu mukaan herra Sarjus Volskin tarkistuksessa. Kyse ei ole pelkästään kaupasta. Tässä rouva Ashtonin rooli on aivan avainasemassa, joten tiivistäen kaikkihan riippuu meistä. Me saatamme ottaa valtavan askeleen kohti sitä, että voidaan varmistaa, parantaa energiatoimitusvarmuutta. Voimme hyväksyä sellaisen asetuksen, joka on erittäin tärkeä jäsenvaltioille ja kansalaisille ja joka saa kansalaisen tuntemaan olonsa sellaiseksi, että jotakin todellakin on EU-sakin saatu aikaiseksi ja tai sitten voimme päättää, että hukkammekin koko tämän kuukausien työn. Tämän pitää ottaa huomioon, kun tarkastelemme tarkistuksia. Haluan vielä kiittää esittelijää erittäin erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia. Thank you. Sitten kollega Tyrmäs. Uh, Kiitoksia. Alejo on analysoinut tilannetta mainiolla tavalla. Nyt kyse on tilanteesta, jossa lähtökohta on hyvä. Meidän täytyy ennakoida kriisejä, se edellyttää toimintavälineitä, samalla huomioidaan turvallisuus- ja sisämarkkina-aspektit, eli ensin kansallisella alueellisella tasolla vasta myöhemmässä vaiheessa komission masta tilanteesta. Eli meidän pitäisi todellakin saada neuvottelussa neuvoston kanssa jotain hyvää aikaiseksi. Meidän täytyy siis etsiä strategista lähestymistapaa. Olen laatinut tarkistuksia erityisesti siihen liittyen, miten nämä reverse flows-asiat voitaisiin nopeuttaa. Se on nopea, edullinen lähestymistapa ja minä uskon, että se olisi hyvä ratkaisu ja toisaalta taas meidän tulisi antaa sääntelyviranomaisille mahdollisimman paljon toimivaltaa. Tällä hetkellä ongelmana on se, että jos sääntelyviranomaiset eivät ole vetovastuussa, niin silloin syntyy ikään kuin kansallisella tasolla kaksi keskenään kilpailevaa tahoa, ja silloin direktiiviä voitaisiin käyttää sisämarkkinamääräysten vesittämiseksi ja kilpailun vääristämiseksi. Eli me tiedämme, että me tarvitsemme keskeisen sääntelyviranomaisen, joka vastaa toiminnasta, ja avoimuus on tietenkin keskeisellä sijalla. Yhtä keskeisellä sijalla on se, että meillä olisi mahdollisimman tarkka määritelmä suojattujen, suojattujen asiakkaiden osalta. Kollegat Niebler, Nistelroet, kumppanit ovat tehneet erinomaisia ehdotuksia, ja minä uskon, että sillä tiellä meidän tulisi myöskin edetä. En usko, että EUn budjetin avulla voimme ratkaista kaasuinvestointeihin liittyvät ongelmat. Meillä ei ole miljardeja tällaiseen toimintaan käytettävissä. Tämän direktiivin avulla meidän pitäisi säännellä markkinoita, eli etsiä sellaista sääntelyjärjestelmää, joka velvoittaa toimijat ryhtymään ennakoivin toimin tällaisiin reverse flow-toimiin, jotta kaasun toimitusvarmuus voidaan varmistaa yksikään yhtiö ei ole varaton. Varoja löytyy, mutta ne pitää vain käyttää kohdennetusti. tarkoitan, että EU-budjetista ei pitäisi noin vaan jakaa lahjoja suurille toimijoille, vaan toimia järkevällä tavalla. Pari kysymystä haluaisin esittää komission edustajille. Ensinnäkin siihen, että toimitaan enemmänkin alueellisella tasolla. Sitä minäkin suosisin, mutta pelkäänpä pahoin, että jos emme ole riittävän tarkkaavaisia, niin toimimme alueellisella tasolla, mutta yksityiskohdissa sitten piilee ongelmia. Kun katsotaan neuvoston tekstiä, niin onko se todellakin vedenpitävä ratkaisumalli vai pitäisikö meidän tehdä tältä osin vielä jotain korjauksia? Ja sitten viimeisimpänä asiana sellainen, joka minua on hiukan ärsyttänyt, se liittyy Puolaan. Kuusi päivää viikosta kilpaillaan, mutta sitten yksi, kaksi tehdäänkin sopimus Gazpromin kanssa, eli Puolan kaasumarkkinat sulkeutuvat täysin kilpailulta. Ja lisäksi siellä on sellainen lauseke, joka on kaikkea muuta kuin edistämään kilpailua Puolan markkinoilla. Ja jos se on se kauhuskenaario, niin silloin tämä johtaa kyllä sisämarkkinoiden rappeutumisen, joten miten komissio aikoo puuttua tähän nimenomaiseen Puolan tilanteeseen? Kiitoksia. Herzlichen Dank, Kollegin Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Valean. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä ensinnä kiitän herra Vidal Quadrasia erinomaisesta työstä, hankalista, vaikeista kysymyksistä. Haluaisin tarttua niistä muutamiin. Ensinnäkin, mitä tulee miinus yhteen. Ensin pidin tärkeämpää, että se olisi pelkkä indikaattori eikä mikään standardi ja pelkäsin, että se vääristää kuvaa todellisuudesta ja antaa tällaisen väärän turvallisuuden tunteen, koska se jättää paljon tilaa tulkinnalle kuitenkin. Nyt olen kallistunut siihen suuntaan, että vaikkakin tämä e-, väline ei todellakaan ole täydellinen, on välttämätöntä asettaa ainakin peruskynnys, jotta sitä tulee sitova. Muutoin tämä ehdotus saattaisi olla yhtä tehoton kuin neuvoston direktiota pyrimme parantamaan. Luonnollisesti meidän täytyy olla varovaisia, mitä tulee välineen täytäntöönpanoon ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Olemme nähneet, että tässä asetuksessa komissio antaa laajentuneita, la, komissio on laajentuneet toimivaltuudet. Minä en niinkään puolla tätä vahvasti keskitettyä komissiota, vaikkakin myönnän, että komission rooli on ratkaiseva, mitä tulee hätä toimiin ja ennaltaehkäisyyn, ne pitäisi kuitenkin pakottaa jäsenvaltioita muuttamaan toimintaa. Komission rooli pitäisi nähdä lisäarvona minun mielestäni ja tapa parantaa suunnitelmia, mutta ei mitenkään laajentaa sen suuremmin sen toimivaltuuksia. Siksi, siksi olen tyytyväinen, että kaasukoordinaatioryhmän rooli on korostunut, kun se antaa neuvoja komissiolle myös ennaltaehkäisyvaiheessa ja hätätilanteissa kaasukoordinaatioryhmää pitäisi minun mielestäni pitää yhtä tasapainoisena kumppanina komission kanssa tässä asetuksessa. Mitä tulee yhteistyöhön, niin mielestäni neuvoston ehdotus, joka välitettiin meille, on kiintoisa ja täm- tämä liite tietysti pitää ottaa huomioon. On aivan järkevää tehostaa alueellista yhteistyötä silloin, kun on kyse toimitusvarmuudesta, johtuen tietenkin ongelman luonteesta ja realiteeteista alue- alueilla. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa pitkän aikavälin aspekteja tässä kysymyksessä. On ratkaisevan tärkeää monimuotoista kaasureittejä ja lähteitä ja pitäisi ponnistella enemmän sen suuntaisesti, että kehitettäisiin vaihtoehtoisia markkinoita. Lopuksi, mitä tulee kynnykseen, kun julistetaan yhteisön hätätilanne. Mielestäni ei kannata mitään lukua tähän valita, on kyse sitten 10 tai 20, vaan että vaan tarvitaan riittävä määrä vastuuviranomaisia, jotka toivovat tätä. Uskon, että vielä on hiukan työtä jäljellä, että löydetään järkevä ratkaisu tähänkin ongelmaan. Pahin skenaario olisi se, että tästä asetuksesta tulee niin tiukka, että jäsenvaltiot joutuvat kriisiin ilman, että ne voivat auttaa, koska kynnystä ei ole saavutettu, jos se on vaikka esimerkiksi yksi prosentti. Meidän pitää löytää sellainen äh, tie, jota jonka kautta pystytään vastaamaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin varmistaen näin solidaarisuuden toteutuminen ja laajempi joustavuus. Tulen keskustelemaan näistä kysymyksistä vielä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Pyytäisin, että seuraavat puhujat pitävät kelloa silmällä. Herra Saudaukas. Gerbiamas pirmininkė, noriu pasveikinti tikrai kollega Vidal. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kollega Vidal Quadrasia siitä, että hän on tehnyt hartiavoimin töitä tämän asian käsittelyn tiimoilta. Minä uskon, että tämä johdattaa meidät hyvään tulokseen ja nyt tätä tekstiä todellakin kaivattiin, koska tarkoituksena on olla valmistautunut orastavaan kriisiin. Eli meidän täytyy olla valmistautuneita. Mutta on selvää, että tällä lainsäädäntötekstillä ei voida hoitaa kaikkia yksityiskohtia kuntoon. Jos katsomme markkinamekanismeja, reverse flow-järjestelmiä, niin kitkaton toiminta edellyttää Euroopan unionin laajuisten kaasuverkkojen toimintaa. Eli tämä ei ratkaise tällaisten energiasarkkeiden ongelmaa. Eilen tuli esille kysymys siitä, että millä tavalla ratkaistaan nämä eristäytyneiden alueiden ongelmat. Ja meille sanottiin, että Baltian maiden tilanne otetaan huomioon, mutta Liettua ei vielä ole kyennyt vastaamaan tähän N-1 ongelmaan. Ja me olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelman huomioimalla Latvian tilanteen, joten kyllä me ratkaisemme N-1 ongelman, mutta silti me olemme jatkossakin tällainen eristäytynyt alue, koska tämä teksti ei ratkaise meidän ongelmaamme. Ja jatkossa emme voi toimia sillä tavalla, että olemme riippuvaisia vain yhdestä toimittajasta. Ei kyse ole mistään Gazprom-fobiasta, mutta me emme voi hyväksyä tällaista kiristyksen makua, koska jos on vain yksi tarjoaja markkinoilla, niin silloin siinä on tällaista kiristyksen makua olemassa. Ja kun katson oman maani tilannetta, niin se on ollut tällaisten ongelmien kanssa taistelemassa jonkin aikaa, joten minä uskon, että tämä asetusteksti, se olkoon eri, eräänlainen lähtölaukaus uudenlaiselle lähestymistavalle, koska muuten emme voi varmistaa kaasun toimitusvarmuutta. Ensimmäiset askeleet on otettu ja tärkeää on, että Euroopan unioni myöskin rahoituspuolella pyrkii varmistamaan, että nämä eristäytyneet alueet pääsevät eroon tämänhetkisistä ongelmista. Kiitoksia. Meillä on täällä vielä neljä puheenvuoropyyntöä komissio sekä esittelijä ja kymmeneltä äänestetään. Seuraavaksi Rova Tikau, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit și eu pe domnul Vidal și aș dori... Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä ja korostaa joitakin tärkeitä kysymyksiä. Ensinnä olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että mitä tulee suojeltuihin asiakkaisiin, voisimme ottaa mukaan instituutiot, jotka varmistavat hätä tilanteessa koulutusta, terveydenhoitoa, elintarvikejakelua ja niin edelleen. On myös erittäin tärkeää, korostaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä kriisin tilanteissa energiantoimituskysymyksissä. Ja vielä sitä toivetta, että Rovalkanin mietinnössä tarkistukset, jotka pyrkivät hajauttamaan ja identifioimaan tällaisia mm, energiasaarekkeita, mutta pitäisi myös enemmän investoida yhteyksiin näiden saarekkeiden välillä. Tämä on tärkeä asia. Minkä takia tällaisen tarkistuksen olen tehnyt valen mietintöön? Sen takia, että tässä pyritään tukemaan energiainfrastruktuuria yleisesti ottaen, eikä vain kaasun kohdalla. Ensinnä tar- täytyy ottaa mukaan myös uusiutuvat energianlähteet ja pitää tunnistaa näitä toimituslähteitä. Ajattelen tässä hankkeita, kuten Nabucco, senkin pitäisi kuulua unionin strategiaan, kun pyritään monimuotoistamaan energian toimituslähteitä, jotta vältettäisiin kaasukatkokset. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Angelika Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti sydämelliset kiitokset esittelijällemme Alejo Vidal Cuadrasille. Hän on mielestäni tämän keskustelun on tänä aamuna jo erinomaisesti ohjannut hyvän suuntaan. Ensinnäkin äh, nämä suojellut asiakkaat äh, määritelmä. Kiitän, äh, kiitän herra Tyrmesiä. Harvoinpa Tyrmesiltä kuuluu kehuja, joten jos hänkin on tähän tyytyväinen, niin varmasti erinomainen ehdotus. Niin, olisin kiitollinen, jos saisin tälle tarkistukselle niin valiokunnankin tuen. Sitten reverse flow. Ja erilaiset reverse flow kysymykset, kun ajatellaan tätä kahden vuoden määräaikaa. Minun mielestäni meidän täytyy, meillä täytyy ensin olla linkit kunnossa ennen kuin tähän asiaan voidaan puuttua. Siksi pyytäisin, että 265-266 tarkistukseni saisivat tukea. No, öö, olen Rybikin kanssa eri mieltä, arvostan häntä kollegana kovasti, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy välttää markkinoiden öö, hajautumista ja tällainen ka- kahtalainen järjestelmä mielestäni ei ole tarpeellinen. Ja ihan lopuksi vielä, ja sitten ja lopetankin puheenvuoron, niin mielestäni on tärkeää, että tässä asetuksessa korostamme ja määrittelemme tarkasti eri osapuolien vastuualueet, mikä on jäsenvaltioiden vastuulla, mikä on näiden yritysten vastuulla. Olen myös kollega Valjenin kanssa samaa mieltä siitä, että maakaasukoordinointiryhmä tulee ottaa tähän työhön mukaan. Ja luonnollisesti komissiolla on oltava tärkeä roolinsa. Mutta tämä työjako onnistuu ainoastaan, kun kaikki tietävät, mistä ovat vastuussa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Ransdorf. Thank you, Chairman. Yes, uh, now it functions, yeah? No niin, nyt varmaan mikki toimii. Filosofia Filosofia-sanaa ei tulisi tässä kyllä käyttää, koska se mielestäni johtaa järjettömiin seurauksiin. Kun kävin Saksassa, niin huomasin eräällä taukopaikalla, että siellä vessan seinällä oli kiinnitetty kyltti, jossa lukee, että meidän filosofiamme on sitä sun tätä, joten ehkäpä tätä sanaa ei tulisi kylvää joka yhteydessä. Sitten toinen asia. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille neljä seikkaa, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Ensinnäkin seuraava huomio. Diplomatia kysymys. Me olemme havainneet, että kriisin myötä Gazpromin myyjän, myyntiluvut ovat laskeneet 30 prosentilla, joten tilanne on muuttunut. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin tilanne paranee. Erityisesti kun katsotaan, minkälaisia toimituskatkoksia viime vuonna tapahtui. Ja sitten pankkien toiminta. Oettingerin kuulemisen aikana kävi ilmi, jota haluaisin korostaa tässäkin yhteydessä. Pankithan eivät ole valmiita tukemaan tärkeitä käytännön kaasumarkkinoiden toimintaan liittyviä työskentelyn välineitä, erityisesti öljymarkkinoilla. Esimerkiksi MT-799, sitähän Venäjän toimijat vaativat käytettävän. Sitten kolmas seikka, yhteen toimivuus ja sopivuus, sitä vaaditaan ja se on aiheuttanut ongelmia edellisen toimituskatkoksen aikana, erityisesti valko kautta, mutta meidän verkostomme eivät olleet valmistautuneita tällaiseen tilanteeseen, joten verkostojen yhteen sopivuus on tärkeä asia. Ja sitten neljäs asia. Meidän täytyy laajentaa kaasuvarastokapasiteettia. Minä todellakin toivon, että Dankeschön, Herr Kiitoksia ja sitten herra Karins. Uh, of course, uh... puheenjohtaja tietenkin toimivat sisämarkkinat, niin kuin esittelijä sanoi, yksi paras toimitusvarmuuden takaja, mutta jos on kyse sisämarkkinoista ja monet kollegat, myös herra Salderkes ottivat esille sen, että tarvitsemme yhteenliittymiä, siis ei voi olla sellaisia markkinoita, jos ei ole tapaa viedä markkinoita, ö, tuotetta eri puolelle markkina-aluetta. Sitten kommentti siihen, mitä herra Turmes sanoi, että nämä investoinnit todennäköisesti eivät tulisi EU-talousarviosta, vaan kaasuyhtiöiltä. Mielestäni meidän pitää pitää mielessä, että on olemassa tällainen tapaus Baltian maista. Esimerkiksi löytyy sieltä, jolla, jossa markkinat ovat jo sanoneet, että ne eivät rahoita yhteenliittymää, koska markkinat ovat liian pienet. Ja toisaalta on Gazprom, jolla on suurta kapasiteettia asettaa hintansa ja näin välttää tulevaisuudessakin minkälaista kilpailua tahansa. Jotta voitaisiin poistaa myös Balkan alueelta energiasaarekeilmiö, meidän pitää ottaa huomioon se, että jonkinlainen tuki on tarpeen, koska markkinat eivät pysty ratkaisemaan ongelmaa eivät pysty rakentamaan Puolan ja Liettuan välisiä yhtymäliittymiä. Kukaan ei halunnut tähän ryhtyä, joten meidän todella täytyy pohtia sitä, miten voimme ratkaista ongelman. Miten voimme pitää kiinni solidaisuusperiaatteista, vahvistaa sisämarkkinoita, mutta tarvitsemme näitä yhteenliittymiä ja me tarvitsemme myös EU-tason toimintaa, jotta yhteenliittymät toteutuvat myös Baltian alueella. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia aikaa ei enää ole juurikaan. Voisiko komissio tässä vaiheessa lyhyesti vastata esittyihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Olen erittäin kiitollinen suuresta tuesta, jota olemme tässä saaneet, ja joten en mene yksityis yksityiskohtaisesti kaikkiin tarkistuksiin, vaan korostan vain muutamia kohtia, jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä. Olen samaa mieltä erityisesti herra Vidal Varasin kanssa, mutta myös muiden kanssa, esimerkiksi herra Suboran, herra Tyrmäsen, Rova Niblerin kanssa siitä, että suojeltujen asiakkaiden määrää pitää vähentää. Tarvitaan enemmän joustoa jäsenvaltioilta mitä laajempi alue on kyseessä, tai laajempi ryhmä on sen vähemmän merkityksettömämmäksi määritelmä muuttuu, joten tuen tällaista kapeutettua määritelmää. Myös N-1 pitäisi olla pakollinen standardi, ei ole jär... Siinä on järkeä vain silloin, jos se on sitova pakollinen. Tietenkin ymmärrän sen, että joissakin jäsenvaltioissa, erityisesti niin kuin tässä sanottiin, joissakin Baltian maissa ei koskaan pystytä saavuttamaan N-1 sitä tilannetta itse. Tämän takia sen pitäisi olla saavutettavissa myös alueellisella tasolla ja olen vakuuttunut siitä, että Baltian maat yhdessä Puolan kanssa voivat saavuttaa N-1 tilanteen. On hyviä varastointimahdollisuuksia Latviassa edelleen. Me todellakin tarvitsemme parempia yhteyksiä kaasuviroille lännestä itään, mutta alu, alueella, jossa tämä on mahdollista. Sitten keskusteluita käymme näistä mm, vastakkaisista virroista. Tämä on vähän hämmästyttävä. Eräs asiantuntija minulle kertoi kuukausi sitten, että hän ei ymmärrä, miksi meidän täytyy edes keskustella tästä reverse flow-käsitteestä. Pitäisikö ne ottaa huomioon vai ei? Tiedän tästä GTE-tutkimuksesta, että ne vain välillisesti lisäävät hiukan kustannuksia infrastruktuurirakennelmissa ja kun korjataan tämänhetkistä infrastruktuuria, joten kolme miljoonaa keskimäärin, sehän on ihan pikkurahaa. Miksi edes puhumme tästä? Meillä pitäisi olla selkeä tämä on oikea tapa toimia olla välittämättä tästä. Siksi minä todellakin haluaisin, että olemme tässä asiassa tiukkoina ja samoin N-1 kysymyksessä. Mitä tulee sitten komission toimivaltuuksiin? Komissio oikeastaan pyytää vain kahta valtuutta. Var, pystytään varmistamaan sen, että hankkeet ovat kunnossa ja laitokset rakentavat kunnossa. Ja niin kuin herra Turma sanoi, on paljonkin paineita markkinoilla, jotta heikennettäisiin energia toimitusvarmuustilannetta jäsenvaltiossa. Yritykset tekevät omaa yritystoimintaansa ja, ja niin kuin herra Tyrmäs sanoi, he haluavat säilyttää tavallaan val- dominantin asemansa, mutta komilla, komilla pitäisi olla oikeus sanoa jäsenvaltioille, että se, mihin tässä pyritte, ei riitä, jotta voidaan täyttää energiavarmuusehdot. Ja kriisitilanteissa komission pitäisi voida kontrolloida sitä, että toimet, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, eivät toimi sisämarkkinoita vastaan, niin kuin juuri näimme vuonna 2009. Ne, jotka tuntevat huolta siitä, että komissio saattaa pyytää lisätoimia jäsenvaltiolta, ei komissio tätä halua. Komissio haluaa välttää sitä, että jäsenvaltiot estävät kaasun kulkua ja estävät sisämarkkinoiden toimintaa. Ja tämän takia olisin erittäin kiitollinen, jos säilyttäisitte tämän komission toimivaltuuden, ettekä suinkaan sitä heikentäisi. Mitä tulee sitten kynnysarvon eh, julistettaessa hätätilannetta yhteisötasolla? Henkilökohtaisesti voisin hyvinkin olla ilman mitään määrällistä kynnysarvoa niin kauan kuin on selvää, että jos komissio kun on arvioinut tilannetta, voi julistaa hätätilanteen ja myös jos yksi jäsenvaltio tätä pyytää, mutta että olisi tällainen 20 prosentin kynnys, niin kuin jotkut ovat esittäneet ja jäsenvaltiokin ajateltiin, niin tämähän on aivan äh, järjetöntä ja merkityksetöntä, koska viimeisessä kriisissä ei kyseessä ole ei leikattu Gazpromin kulutuksia, 30 prosentilla, vaan vain 10 prosentilla. Jos on 20 prosentin kynnys, niin silloin se on aivan merkityksetöntä. Joko se on 10 prosenttia tai ei ole mitään kynnysarvoa. Tässä on harkintavalta annettava komissiolle. Edelleen haluaisin korostaa yhtä seikkaa, joka on merkittävä, nimittäin ulkoinen ulottuvuus. En ole sitä mieltä, että tähän liittyy mitään yhteistyöongelmaa herra Ösingin ja Lady Ashtonin välillä. Tämä ei minua huoleta, mutta millä on merkitystä on se, että säilytetään vaatimus siitä, että jäsenvaltiot ilmoittavat täydellisesti hallituksen välisen sopimuksen kolmansien maiden kanssa ennen kuin sen solmivat. Tämä on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan puhua yhdellä äänellä ulko- ulkopoliittisissa energiakysymyksissä jäsenvaltiot ja haluat antaa tietoja vasta jälkikäteen, mutta silloin ei koskaan pystytä yhteiseen rintamaan ja puhumaan yhtellä, yhteisellä äänellä. Nä, näistä hallitusten välisistä sopimuksista pitää ilmoittaa komissiolle ennen kuin ne on virallisesti solmittu. Uskon, että tässä puheenjohtaja oli kaikki. Toivottavasti vastasin nyt yksittäisiin kohtiin, joita tuli esille. Ja ehkä vielä yksi asia, jonka herra Tyrmäs otti esille, alueellisen yhteistyön ei pitäisi johtaa vähemmän kurinalaisiin tuloksiin kuin N-1 ratkaisu. Tämä tulee varmasti selväksikin tästä tekstistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lopuksi vielä kollega Vidal Kuetras, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja haluan todella kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kaikki ovat ilmaisseet että halunsa saada aikaan sopimus niistä aiheista, jotka edelleen ovat kesken. Kun ajatellaan saavutettuja kompromisseja, niin meidän tulee saada aikaan kompromisseja, jotka todella vastaavat ongelmien vakavuutta ja monimutkaisuutta. Ei sellaisia kompromisseja, joihin kaikki voivat tyytyä olematta kuitenkaan tyytyväisiä. Ei, vaan me todella tarvitsemme kompromisseja, joita tämä asia vaatii. Kompromisseja, jotka pyrkivät tasapainoon eri kantojen välillä. Kantojen, jotka erikseen eivät mm, kattaisi kaikkia tarpeita. Yksi esimerkki Rova Valean oli hyvin selkeä niin kuin yleensäkin ja muistutti meitä tilanteista, jolloin huolto kriisi, tilanne olisi alle 10 prosenttia Euroopan unionin kokonaiskapasiteetista, mutta yhdelle maalle tai pienelle maaryhmälle katastrofaalinen. Ja tuolloinhan tarvittaisiin yhteisön toimia jotta vastataan ongelmaan, pyritään se ratkaisemaan. Tai toisaalta suuri jäsenvaltio, jonka toimitushäiriö on yli 10 prosenttia jolla on omia välineitä ja keinoja löytää ratkaisu ilman, että yhteisön hälytyskelloa täytyy soittaa. Näin meidän täytyisi siis löytää kriteeri, joka ei olisi tiukka tiukka luku tai kynnysarvo, ei, vaan joka ottaisi huomioon erilaiset tilanteet eri maissa. Ja mitä tulee sitten tähän alueelliseen kysymykseen, niin kyllä se voisi olla sitova, kun se korvaa kansallisen suunnitelman, mutta jos se sitä täydentää, jos se täydentää kansallisia suunnitelmia, se voisi olla vapaaehtoinen. Esimerkiksi jos tässä nyt jotkut haluaisivat, haluaisivat luoda jonkun suuremman yhteisalueen, joka huolehtisi toimituksista. Joka tapauksessa yhteisön toimia tarvitaan, koska vain tätä kautta voidaan taata kunnollinen lopputulos. Kyllä minä uskon puheenjohtaja, että olemme ihan hyvällä tiellä kohti kompromisseja ja tässä lopuksi toteaisin vielä, että kun tätä keskustelua asetuksesta käydään, niin toteamme toistuvasti, että Euroopan unionin tulisi antaa lisäarvoa Euroopan kansalaisille ja osoittaa, että ihan konkreettisissa tapauksissa Euroopan unioni voi parantaa kansalaistensa Ähm, elinolosuhteita ja todella vastata konkreettisesti kansalaisten huolenaiheisiin. Tämä asetusehdotus on erinomainen esimerkki tällaisesta konkreettisesta todellisesta vastauksesta todelliseen ongelmaan ja uhkaan. Ja siksi meidän täytyy nyt todella pystyä tässä tapauksessa osoittamaan, että Euroopan unionissa on järkeä ja sitä kannattaa tukea. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä ja nyt hiukan myöhässä käynnistämme äänestykset. Meillä on muutama äänestettävä kohta ja kokeillaanpa tässä nyt aivan ensiksi, että tekniikka toimii. Välttämättä kaikki ei ole ihan kunnossa, mutta katsotaan, onko teillä nyt ensinnäkin kortit mukana? Yksi koeäänestys ehkä tähän väliin. Onko laite, laitteisto päällä? Yeah. What happened? Oh, wait. Wait, it was correct? Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Parhaat kollegat, parhaat kollegat. Jos olisimme nyt kaikki hiljaa, meidän olisi huomattavasti helpompi tehdä tätä työtämme ja hoitaa näitä äänestyksiä. Ne, jotka haluavat käydä keskusteluja, saavat poistua salista käymään keskustelunsa salin ulkopuolella. Ne, jotka haluavat äänestää, voivat jäädä saliin. Ensinnäkin äh, toimitamme nyt koeäänestyksen, katsomme, että toimiiko tämä laite. Äänestetään äh, puolesta vastaan tai tyhjää. Haluatteko aloittaa äänestykset ajallaan jatkossa? En minä mitään parempaakaan nyt tähän väliin keksinyt. Äänestys on päättynyt. Kiitoksia. Toimiiko tämä? toimi. Jaha, yksi vastaan. Eikö teidän koneenne toimi? Tulkaa ensi kerralla ajoissa. No niin, tämä oli tämä ensimmäinen ongelma. Teknikko, meillä on äh, kaksi laitetta täällä toisessa rivissä, jotka eivät toimi. Ja sitten kollega Odilla on työjärjestyspuheenvuoro. Merci, monsieur le président. Pour des motifs d'urgence. Kiitoksia puheenjohtaja. Saimme kielestä tiedon siitä, että me joudumme esittämään tarkistuksia englanninkielellä. Minä haluaisin protestoida tällaista vastaan. Oikeus tehdä tarkistuksia on perustavanlaatuinen oikeus parlamentaarikoilla. Me olemme koko me teemme täällä antoisa työtä demokratian puolesta. Minä haluaisin, että jokainen parlamentin jäsen voi esittää tarkistuksia äidinkielellään. Kollega Langen. Ja sitten kollega Langen. Eh, ich will das ausdrücklich unterstützen. Olen aivan täysin samaa mieltä. Gut, und dann möchte ich... Hyvä. Sitten minä ilmoitan teille, että olen itsekin aivan täysin samaa mieltä, mutta ensinnäkin, ensinnäkin niin, minä tuen tätä, mutta toiseksi me teimme tässä poikkeustilanteessa sopimuksen siitä, että toimimme nyt tällä tavoin. Juuri tästä kysymyksestä keskustelimme valiokuntakokouksessa. En tiedä, olivatko kaikki paikalla, mutta meidän oli tehtävä tämä päätös, koska meillä oli niin tiukka aikataulu. Pyysimme toista valiokuntaa lykkäämään omaa äänestystään siksi, että meidän aikataulumme oli pettämässä. Tämä sopimus tehtiin yksimielisesti tai päätös tehtiin yksimielisesti tuolloin valiokuntakokouksessa. Olette sataprosenttisen oikeassa, mutta tällainen päätös tuolloin tehtiin. Emme me voi muuttaa sääntöjämme kerran viikossa. Yhdessä teimme tämän päätöksen ja nyt toimimme sen mukaan. Mutta ehkäpä tähän nyt joku ratkaisu löytyy. Odi vielä. Oui, moi je souhaiterais connaître, président, quelle est la base... Että halusin tietää, mikä on oikeuden perusta tällaiselle sopimukselle. Täällä on ranskalainen sosialisti, joka sanoi yhtä päivänä, että olette juuri väärässä silloin, kun olette poliittisesti vähemmistössä. Minä halusin tietää, onko oikeuden perusta tällaiselle, että sopimus olisi sellainen, että yksi parlamentin jäsen ei voi tehdä tarkistusta työkielillä. Voiko sihteeristö vastata kysymykseen? Olkaa hyvä. Euh, on todellakin erityispoikkeuslupia, joita voidaan soveltaa, jotta voidaan äänestää tarkistuksia, joita ei ole tehty kaikilla kielillä. Ja on tiettyjä ehtoja, jotka mahdollistavat sen, että jotkut parlamentin jäsenet voivat vastustaa tätä puhemiehen päätöstä, mutta mitä tulee tarkistusten jättämiseen, työjärjestys ei sano sitä mitään. Hyvä. Voimmeko nyt siis toimia valiokunnan tekemän päätöksen mukaisesti? Yritämme löytää ratkaisun vielä tähän konkreettiseen tapaukseen. Eli tässä on ensinnäkin, niin, Pytikoffer, asiakirjathan teille on toimitettu. Ja aloitamme äänestykset. Tarkistus yksi. Niin, ehkäpä äänestämme kättä nostamalla muuten, ja jos tilanne on epäselvä, tulos on epäselvä, niin sitten koneellinen tarkistus. Tehdään näin. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta ei, kun se raukesi. Haluatteko ensimmäisen osan tarkistuksen? Hyvä. Eli tarkistus kolme ensimmäinen osa. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Täällä on yksi EPP, kaksi EPP-läistä liikaa. Vielä edelleen yksi EPP-läinen liikaa. No niin, nyt jäsenmäärät äh, täsmäävät. Äänestys on päättynyt. 13. Ja no kyllähän te näette sen tuolta, hylätty kuitenkin. Toinen osa siis raukesi. Tarkistus 5 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa niin suullisesti tarkistettuna. puolesta vastaan. Onpas tämä nyt monimutkaista. Kyseessä on vain tämä suullinen tarkistus. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kiitos hyväksytty. Ja nyt Odilla työjärjestyspuheenvuoro. Puheenjohtaja Soka, anteeksi. Nyt nel, neljä tarkistuksesta mielestäni ei äänestetty. Sydämelliset kiitokset tästä muistutuksesta. Se oli tosiaankin virhe minulta. Mutta hoidetaan nyt ensin tämä tarkistuksen viisi toinen osa ja palataan sitten neloseen. Ei kun, raukesikohan tämä? Tarkistus viisi on nyt hoidettu, joten palaamme tarkistukseen neljä. Pyydän todella anteeksi, tämä oli minun virheeni. Tämä on siis se tarkistus, joka meillä on vain ranskan kielellä. Ja jos sallitte, ehdottaisin, että tätä käsiteltäisiin suullisena, niin saisitte siitä tulkkauksen. Tehdäänkö näin? Good. Um. Herra Bütikofer, voisinko pyytää teitä vielä tätä harkitsemaan? Herra puheenjohtaja. Tämä tarkistus ei ole minun käytössäni englanninkielisenä versiona ja minähän pyysin, että ne olisivat englanninkielisenä tarjolla ja minun ranskan kielen taitoni eivät ole niin hyvät, että ymmärtäisin tämän. Tarkistuksen laatijalla olisi ollut mahdollisuus olla minun yhteydessä, mutta hän ei käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväksi, joten en voi hyväksyä sitä, että äänestämme jostain asiasta, joka on vasta juuri äsken esitetty. Emmehän me voi edes pohtia asiaa järkevällä tavalla, mikäli nyt saman tien äänestämme tällaisesta ehdotuksesta. Also, äh, mein Minähän ehdotin, että tämä olisi käsitelty suullisena tarkistuksena. Se meille luettaisiin ja tulkattaisiin. Mutta jos vastustatte, niin menettelytapa on tietenkin tämäkin ihan selkeä. Yritin tässä nyt löytää ratkaisun. No niin, ja nyt meillä alkaa tässä tällainen iloinen työjärjestyskeskustelu. Mukavaa. Langen. Mikro, ah, wenn man sich hier auf Englisch einigt, No jos sovitaan, että käytetään tätä englanninkielistä tekstiä ja sitten ei hyväksytäkään, että tämä tarkistus voitaisiin tulkata meille. No siinä tapauksessa ehdotan, että päätämme keskusäänestyksen äänestyksen tässä vaiheessa ja jatkamme seuraavalla kerralla, kunhan kaikki on tältä osin kunnossa. Si. Puheenjohtaja, sanoisin esittelijälle, että me keskustelimme tästä aiheesta – pyysin anteeksi Esteltä, halusin tavata häntä, mutta me pidimme, meillä oli monia kokouksia Ranskan valtuuskunnassa, enkä pystynyt ottamaan hänen yhteyttä. Tein tässä ehdotuksen, jos kollegamme hyväksyvät ottamaan huomioon tämän tarkistuksen, kerron siitä. Jokainen tulee ymmärtämään, mistä tässä on kyse ja voi ottaa kantaa sitten äänestämällä. Kollegin Komi. Sitten kollega Komi, olkaa hyvä. Sì, io no, sono concorde con quanto appena espresso il collega francese. Kiitoksia, olen ranskalaisen kollegani kanssa aivan täysin samaa mieltä. Sitten kollega Chichester. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on sääntöjen mukaista aikaisemminkin, että tällaisissa tapauksissa tarkistusta pitäisi käsitellä suullisena tarkistuksena. Ja kun se nyt luetaan ja sitä tul- se tulkataan, niin voidaan ajatella, että kaikki kieliversiot annetaan. Joten nyt mennään vain tässä asiassa eteenpäin. Herr Bütikofer nochmal. Bütikofer vielä. Nach meiner Kenntnis sagt die Geschäftsordnung. Mielestäni työjärjestyksessä sanotaan, että valiokunnan jokaisella jäsenellä on oikeus vastustaa tämän tyyppistä lähestymistapaa. Niin, kollega Langen, ihan rauhallisesti vaan olen valmis vetämään huomioni takaisin, koska pyynnön esittäjä tai pyynnön laatija on pyytänyt anteeksi, että hän on edennyt tällä tavalla. No niin, eli jatkamme. Herra Odi, voitteko nyt lukea tämän meille hitaasti ranskan kielellä, äh, hitaasti, jotta tulkella on mahdollisuus tämä meille tulkata äh, kunnolla ja rauhassa, ja sitten voimme sitä, sitä äänestää. Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kollegoja tästä suosion osoituksesta. Tässä vedotaan komissioon, että se hyväksyisi lähestymistavan, joka on kokonaisvaltainen, jotta jotta Eurooppa saataisiin terveen talouden tielle ja uusittaisiin kasvuagendaa, mitä tulee, mitä tulee työllisyyteen ja ärrykkääseen sääntelyyn. niin pitäisi varmistaa se, että kaikki avainpolitiikat vaikuttavat tähän tavoitteeseen, kehottaa komissiota selittämään ja sitoutumaan parlamentin kanssa keskusteluun, jossa käsitellään kilpailupolitiikan tehokkuutta ja varmistumaan siitä, että kartelin vastainen tämänhetkinen politiikka, joka perustuu korkeihin sakkoihin, kun ajatellaan liikevaihtoa ilmoitetaan huomioon yhtiöiden tuloksia. Tämä sopeutetaan tavoitteeseen, vältetään se riski, että heikennetään, jopa hävitetään kokonaisuudessaan eurooppalaisia yrityksiä, joita tämä koskee. Ja näin heikennetään näin kärsii työllisyys. Pitäisi pohtia myös sitä seikkaa, kun käytetään sakkoja, eikö sitä pitäisi yhdistää vastuullisiin henkilöihin, jotka ovat toimineet haitallisella tavalla kilpailusääntöjä vastaan, jota vastaan mitä taistelee sitten yritys, kun tällaisen palkallisia ja alihankkijoita, heidän ei pitäisi joutua uhriksi tällaista laittomasta toiminnassa, tällaisessa laittomassa toiminnassa. Kiitän tulkkeja. Kaikki kuulivat nyt tämän tarkistuksen. Onko kysyttävää? Ei, joten äänestetäänpä siitä nyt. Ketkä ovat tarkistuksen neljä puolesta? Vastaan. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Seitsemän. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän. Tar- puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän. Niin siis äh, kohta seitsemän, tarkistus 17, ensimmäinen osa puolesta puolesta vastaan tyhjä Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17 raukeaa. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten koko esitys näin muutettuna puolesta Niin siis tästä täytyy tosiaan toimittaa koneäänestys parempi niin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Täällä on jälleen yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten seuraava äänestys. Niin, onnittelut valmistelijalle sitten äh, Valeanin mietintö. Se on hiukan monimutkaisempi kuin tämä. Ja täytyy olla tarkkana, etteivät mene tässä nyt puurot ja vellit sekaisin. Meillä on täällä myös monia suullisia tarkistuksia. Aloitamme ja ensimmäiseksi meillä on tarkistus, tarkistukset 27-28 ja niihin suullinen tarkistus puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissitarkistukseen yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I, um, I asked... Uh, Herra puheenjohtaja, ennen äänestystä pyysin jo puheenvuoroa, mutta ette huomanneet minua. Toteasin sen verran, että tarkistus 50 ei liity kompromissitarkistukseen yksi. Se ei ole siinä mukana. Eli Tarkistus 50, sitä ei ole huomioitu kompromissitarkistuksessa yksi, sen halusin vain tässä ottaa selkeyden nimissä esille. Paraherrova Tikau, ongelma on nyt se, että esittelijä ja poliittiset ryhmät, nähdäkseni kaikki poliittiset ryhmät, haluavat tämän kompromissin, en minä sitä voi muuttaa. Eli jos kaikki osapuolet ovat tämän tunnustaneet kompromissiksi, niin teidän olisi pitänyt tästä keskustella oman ryhmänne kanssa. En minä tätä muuten voi käsitellä tässä vaiheessa. En voi muuttaa asiaa. Rova Valean. Well, uh, amendment 15 is... 15 tarkistus ei ole mukana kompromississa, vaan se kuuluu, kuuluisi kuitenkin kompromissiin. Joten tämä on aika ilmeinen asia, kun mitä minun tulee. Also, ähm, das sind manchmal Probleme, Frau Tico. Niin, äh, rouva Tikau, tällaisia ongelmia olen itsekin joskus kokenut, mutta nyt en enää voi, koska kaikki, kaikki ovat tämän tarkistuksen hyväksyneet, äh, kompromissiin, äh, niin en voi tätä enää perua. Joten kompromissi yksi on nyt hoidettu, sitten kompromissi kaksi puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Enemmistöllä hyväksytty sekin. 54. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55. Siinä on suullinen tarkistus. Yhtenä ryhmänä kompromissi neljän kanssa. Hyvänen aika tämä on monimutkaista. Siis 54 plus suullinen tarkistus plus kompromissi neljä puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 57 puolesta. Ja suullinen tarkistus siinäkin vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme ja siinäkin on suullinen tarkistus tarkistukseen 82. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 63, ei kun 65, ei. 63 on seuraava. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. Kolme 3a. No niin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 69. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty se oli. Tarkistus 70 on kieliversioon liittyvä, se on näin hoidettu. Sitten 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 72 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hylätty, toinen osa on vedetty pois. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75, 76 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77, 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 toinen osa suullisesti tarkittuna äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Envin tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 ja Envi 3 yhdessä. Ne ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Envilen nelonen puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Envi 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Envi 5 tarkistus, koneäänestys. Äänestys on alkanut, päättynyt. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Vielä kerran. 85 vastaan. Tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 ja 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 yhtenä ryhmänä ja siinä on myös suullinen tarkistustarkoituksen 91 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 suullinen tarkistus siinäkin puolesta vastaan Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. 105. Suullinen tarkistus mukana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 112. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Eikö se toimi? Mitä? Ja yksi jätti äänestämättä puolesta vai vasta, vastaan. Hyvä, mutta ei se nyt haittaa kuitenkaan 29 puolesta 24 vastaan siinä tapauksessa. Tämä oli 112. Sitten 113 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 suullinen tarkistus mukana. Hyväksyt, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 128 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 131 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Tarkistetaan ensimmäinen osa, hyvä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tulos. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 raukeaa. Sitten ykkönen. Puolesta. Vastaan. Tehdään. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 32. Puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys on alkanut, päättynyt, kaatui. Tarttus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta jaha raukea, 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 34. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 35. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys on alkanut, päättynyt. Tulos hyväksytty. Kolmas osa vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 37 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa on vedetty pois. Sitten kohta kaksi, siis tai tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 42 puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tehty. Claude Tyrmes. On, on, on uh, uh, Johdantosan kappale 14a. 14a. Onko siitä jo äänestetty tästä johdantosan kappaleesta? Uh, okay. yeah. Ajaa se kuuluu tähän kompromissiin, asia selvä. Missäs me nyt olemme? 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 on hoidettu. Ja näin äh, voimme äänestää äh, sähköisesti koneäänestyksellä. Äh, loppuäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut Onnittelut. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Uh, resolution. Lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos. Jatketaan sähköistä äänestyskäyttäytymistä käyttäen. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. No niin, tulos on siinä. Asia selvä. Seuraavana kollega Ensuun aiheeseen europeana. Me äänestämme tarkistuksesta kaksi. Kuka äänestää puolesta? Kiitos vastaan. Mentikö nyt vähän liian nopeasti? Eli kakkonen ja puolesta äänet. Kiitos. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmonen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta. Tässä pitää huomioida myöskin suullinen tarkistus, vasta äänet tyhjää, hyväksytty. Jetzt muss ich sechs, sechster, sechs zweiter Teil muss jetzt abgestimmt werden. Sitten tarkistus 6, toinen osa. Kuka voi hyväksyä kuutostarkistuksen toisen osan? Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän Sukalaksen tarkistus, suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 on pidetty pois, sitten seuraava puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 plus suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Seuraavanlainen pyyntö on esitetty. Vihreät pyytävät, että tarkistuksen kuusi ensimmäisestä osasta tulisi kuitenkin äänestää. Alkuun he sopivat, että siitä ei tarvitsisikaan äänestää, jos tarkistukset 4 ja 5 hyväksytään, mutta jos nyt välttämättä haluata, haluatte, niin äänestetään tästä sitten kuitenkin. No, ryhmä päättäkööt keskenään. No toisin kuin äänestysluettelossa sanotaan, niin nyt tarkistus kuusi ja ensimmäinen osa puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Aha. Uudestaan, koska kaikki eivät äänestäneet. Eli korttia koneeseen. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Siis laitteet eivät toimi. Uh, again, what we are going to vote, please. Voitteko vielä selittää, mistä me äänestämme? No mikä ettei. Tarkistuksen kuusi ensimmäinen osa. Tästä ryhmät sopivat, että se on hoidettu jo muuten kuntoon. Siinä sanotaan improve the management. Tämä kohta olisi kunnossa, mikäli tarkistukset 4 ja 5 hyväksytään, mutta nyt ryhmä, vihreiden ryhmä kuitenkin haluaisi äänestyttää ensimmäisestä osasta tarkistuksessa 6. Eli kyse on siitä, että laitetaanko sana management tähän vielä mukaan. Eli koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemmekin loppuäänestykseen ja sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos selvä. Onnittelut kollegalle erinomaisesta työstä. Seuraavan äänestykseen aiheena European Extremely Large Telescope ja sen asentaminen. Äänestys alkaa. Onko, ovatko kaikki tämän puolesta? No hienoa, esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Seuraavan kohtaan. Dovsnovski, tämähän otettiin tänään esityslistalle. Me voimme nyt äänestää kompromissitarkistuksesta numero yksi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus kaksi, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana sitten äänestämme tarkistuksesta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Otetaanpa uudestaan. Tarkistus 11. Puolesta äänet. Kiitos. Siis tarkistus 11. Puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonenkin taitaa olla kunnossa. Kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemmekin loppuäänestykseen. Kuka voi hyväksyä koko tekstin muutettuna? Siis nämä tarkistukset, kuka voi nämä hyväksyä. Puolesta vastaan tyhjää suurella ääntenenemmistöllä hyväksytty. Emme äänestä päätöslauselman tekstistä, koska tarkoituksena on saada ensimmäisen käsittelyn aikana tämä kuntoon. Äänestys päättyy. Te voitte toki jäädä tänne, koska me jatkamme keskusteluja. Me pääsemme nimittäin nyt esityslistan kohtaan yhdeksän Euroopan uusi digitaalinen asialista. Siihen liittyen meillä on selkeät sävelet tiedossa. Tänään siis aloitamme keskustelut. Esittelijä De Castillo on paikalla ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Mutta arvon kollegat, olisin todellakin kiitollinen, rakkaat kollegat. Jos teidän nyt on ehdottomasti keskusteltava kollegoiden kanssa, niin käytäviltä löytyy tilaa vaikka kuinka paljon. Arvon kollegat, hiljaisuutta, sillä me haluamme käydä kunnon keskustelua. Joten voisitteko olla ystävällisiä ja poistua salista, mikäli jatkatte keskustelua. Eli puheenvuoron saa esittelijä De Castillo, kollega Kola Santi, tervetuloa. hän edustaa täällä ryhmiä. No, odotellaan vielä hetkinen. Näyttää olevan hankalaa päästä tästä salista ulos. Mutta miksi näin on? Please do it quick. Hopi, hopi. Ja, meine Damen und Herren, ich habe erstens äh, Wortmeldungen. No niin. First, erste Wortmeldung. Ensimmäisenä puheenvuoron saa siis esittelijä Rova de Castillo. Olkaapas hyvä ja kertokaapas asiasta enemmän. Presidente, eh, muchas gracias. Puheenjohtaja, kiitoksia tässä loppuvaiheessa kokousta. Käymme ensimmäistä mielipiteenvaihtoa vaihtoa digitaalisesta äh, agendasta, joka alun perin komission aloitteesta tuli parlamentille ja minut valittiin esittelijäksi. Tarkoituksena on yksi tärkeä kysymys ennen kaikkea, nimittäin ennen kuin komissio esittelee oman asiakirjansa digitaalisesta asialistasta, niin parlamentti voi oman kantansa ja niin kaikki toiminnot, kun jäsenvaltiotkin voivat ottaa huomioon parlamentin kannan siinä kohtaa, kun otetaan lopullisesti kantaa asiaan. Mielestäni ei pidä liikaa korostaa, kuinka ratkaisevasta kysymystä tietoteknologiassa on kyse. Tällä hetkellä hän se vaikuttaa oikeastaan koko yhteiskunnan elämään ja talouselämään tässä mielessä. Nyt kun olemme todellakin selkeästi vielä digitaalisen aikakauden alussa, niin on vielä tilanne vaikuttaa tähän tilanteeseen, joko antaa asioiden kehittyä normaalia tietään, siis englanniksi voitaisiin sanoa, mentäisiin business as usual pohjalta tai, tai päinvastoin yritettäisiin nopeuttaa muutosta digitaaliseen kauteen. Se ei ole helppoa, koska edessä on erilainen uusi paradigma kuin aikaisempina aikoina, kun tiedotus ja viestintä on ollut tavallaan mullistusvaiheessa silloin tilanne oli varsin erilainen nyt ollaan siirtymässä atomien maailmasta bittien maailmaan ja tämä on varsin työteliästä, vaatii paljon työtä. Tässä pitää ottaa huomioon ö, konkreettisuus, joka liittyy ihmisen toimintaan. Mutta kun ajatellaan erilaisia alueita, ei vain parlamentin toimintaa, vaan tietysti otetaan huomioon myös komissio, neuvosto, jäsenvaltiot, mikä tahansa foorumi, joka on kiinnostunut ja saattaa haluta kuunnella äh, tätä keskustelua, miten otetaan uusi askel eteenpäin, kun pyritään tarttumaan erilaisiin konkreettisiin toimiin ja erityisiin mega- mekanismeihin, joilla voidaan, mekanismeihin, joilla voidaan seurata tällaista toimintaa, jotta Eurooppa täysin käyttää hyödykseen tilaisuudet, jonka digitaalinen vallankumous mahdollistaa. Ky- minä sanoisin, että tämä on, tässä on kyseessä todellakin digitaalinen asialista, erilaisia suuntaviivoja, erilaisia tavoitteita, joihin pyritään erityisten toimien kautta, pyritään harjoittamaan myös toiminnan seurantaa, jotta voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää digitaalisen vallankumouksen myöntävät mahdollisuudet, koska joko niihin tartutaan tai sitten joudumme varsin jäämme jälkeen muista tärkeistä geopoliittisista keskuksista maailmassa, jotka etenevät erittäin nopeasti näissäkin kysymyksissä. Ja tältä pohjalta se, mitä tänään esittelen, on esili- esityslista, jonka nimenä on kaksi Jos teillä on tämä asiakirja, sitä voidaan kuvata Se on tavallaan tällainen hyvä kierre 2015 EUlle. Täällä on tavallaan ydin tästä spiraalista ja siinä ytimestä löytyvät henkilöt, kansalaiset, kuluttajat, ihmiset, jotka tarvitsevat sopivia taitoja toisaalta ja ei myös käyttömahdollisuuden mistä tahansa ja tarvitaan myös nopeutta ja heitä täytyy olla oikeuksia. Jotta he voivat, voivat toimia tässä uudessa digitaalisessa ympäristössä. Tästä keskeisestä lähtökohdasta liike lähtien voidaan kehittää muita aspekteja ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta voidaan edistää digitaalista yhteiskuntaa, tietoyhteiskuntaa. Mikä on sitten seuraava tekijä asiassa? Yhtenäiset digitaaliset markkinat, jotka toimivat avoimesti, joissa kilpailukyvyllä on ratkaiseva rooli. Mark- markkinoiden pitää tarjota selkeitä mahdollisuuksia palveluiden ja tavaroiden välityksessä ja muissa kysymyksissä kansalaisille. Kansalaiset voivat siis vapaasti, enemmän tai vähemmän vapaasti valita, jotta voivat al- toiminnan omassa taloudessa, koska jos, koska menetetään kilpailukykyä globaalissa maailmassa, ellei ole takeita siitä, että voi käydä kilpailua eurooppalaisella sisämarkkina-alueella, joka mahdollistaa sen, että voidaan kehittää laajatalousta toimintaa, koska kerran väestöä on 500 miljoonaa. Ja sitten sitten on vielä viimeinen spiraalin vaihe, joka saa meidät aina yhteiskunnan ytimeen. Silloin on kyse hyvinvoinnista, pyrkimyksestä hyvinvointiin, oikeudesta hyvinvointiin. Ja niin kuin tässäkin tarvitaan tutkimusta, innovaatiota, huippuosaamista ja tarvitaan myös kilpailukykyä, jota voidaan tarjota ylle mm, teollisuudemme. Ja kun puhutaan digitaalista kysymystä, niin on aivan selvää, että PK-yritykset ja perusteollisuus, niillä kaikilla on oma ratkaiseva roolinsa. Ja toiminta, jota pyritään panostamaan digitaalisen yhteiskuntaan, niin PK-yrityksellä on paljonkin sanottavaa, jotta voidaan vaikuttaa näihin kaikkiin eh, resursseihin, koska muutoin on mahdotonta edetä, ellei niillä näitä resursseja ole. Tämä yleisenä kommenttina olen ottanut esille joukon kysymyksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta digitaalinen kehitys voi toteutua. Ja sehän liittyy poliittiseen johto, johtamiseen toisaalta kahdessakin mielessä. Ensinnä on välttämätöntä, että digitaalinen asialista kuuluu eri rakenteisiin, kerroksiin, joka ikisessä poliittisessa instituutiossa Euroopassa paikallistasolta kansalliselta ja Euroopan tasolle asti. Ja tavoitteiden, joista puhumme, pitää kuulua kaikille näille poliittisen järjestäytymisen tasoille. Muutoin on äärimmäisen vaikeaa kehittää täysin toimintaa. Toisaalta näkyvyys on myös aivan ehdoton välttämättömyys tässä mielessä. Tämä liittyy eri päätöksiin, joita on jotka liittyvät vuosittaisuuteen tai tällaisiin viikkoihin, jotka nimetään tavallaan digitaalisiksi viikoksi, ja sitten tarvitaan seurantaa, ja tässä ajan komission kannat. Täytyy täyttää kaikki tavoitteet, jotka liittyvät digitaaliseen asialistaan tavalla tai toisella. Näitä kaikkea tullaan koordinoimaan ja sitten varmasti paljon lähentymistä saadaan aikaan. Espanja puheenjohtajavaltion pitää toimia samalla tavalla kuin komissionkin. Lopuksi mielestäni tässä on kysymys varmistaa, että näitä avainelementtejä, jotka ensinnäkin liittyvät ihmisiin, koska tämän tyyppisessä vallankumouksessa, joka edessä on, joko annetaan mahdollisuuksia kansalaisille, ei vain mitä tulee heidän taitoihinsa ja tietoinsa, vaan ajatellen myös teknisiä välineitä, joita heillä on, jotta voivat käyttää tietoaan hyväksi ja saada tietoa. Tässä on kyse niin netin nopeudesta, nettiyhteyksistä ja muusta. Jos näin ei ole, jos tämä ei ole mahdollista, niin silloin ei tehdä mahdollista sitä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus hyötyä täysin kaikista tilaisuuksista, joita tämä digitaalinen vallankumous tarjoaa tietoyhteiskunnalle, joka on nyt tavallaan vasta alkuvaiheessaan. Mm, ilman tätä emme voi edetä Tämä ei ole vallankumousta, voitaisiin verrata teolliseen vallankumoukseen, jossa loppujen, lopulta ta, tietyssä mielessä, koska lopussa vaade, joka kohdistui tiettyyn osin yhteiskunnassa, ei ollut samantaista kuin tällä hetkellä, jolloin tämä tilanne koskee koko yhteiskuntaa. Silloin elitillä oli ratkaisevampi rooli tämän tyyppisessä siirtymävaiheessa, kun siirryttiin maatalousyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan jotta suuri osa yhteiskunnasta tai koko yhteiskunta täysin osallistuu tähän, se on ratkaiseva. Muutoin toim- toiminta heikkenee huomattavalla tavalla digitaalisessa yhteiskunnassa. Tämä on olennainen ennakkoedellytys. Tarvitaan yhtenäiset, kilpailukykyiset, avoimet markkinat. Se on myös tärkeä asia samoin tutkimuksella ja yleisellä tiedon tasolla on ratkaiseva rooli. Haluaisin määritellä tiettyjä alueita, jotka minun mielestäni ovat avainasemassa. Niitä on suurin piirtein kymmenen. Jokainen näistä alueista sisältää tavoitteita, suuria tavoitteita, ja jokaiseen suureen tavoitteeseen tietysti liittyy poliittisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä, joita voidaan kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja lopuksi vielä muutama asia. Ensinnä on kiireellistä alkaa soveltaa ja kehittää uutta lainsäädäntöä televiestinnän alueella ja sitä on jo hyväks- se on jo hyväksytty aivan hiljattain tai pitäisi asia, jo, sitä pitää ajoissa johdonmukaisesti täytäntöön panna lainsäädäntöä, ja jos ei näin ole, niin muutoin vain puhumme puhumisen vuoksi. Tässä on selkeä tarve, konkreettinen tarve. Ja koska vain 7 prosenttia kaup- liiketoimista hoituvat internetissä, ne ovat rajat, rajan ylittävää toimintaa. Vain 7 prosentista on kysymys tällä hetkellä. Ja tästä voitaisiin esittää erilaisia analyysejä tai tietojohtopäätöksiä, mutta nyt mielestäni se ei ole vielä tarpeen. Mutta täytyy toteuttaa te- telekom Käytännössä se on aivan kielestä, pitää toimia ajoissa ja pitää toimia johdonmukaisesti kaikissa eri EU-maissa. Tätä varten on kansallisten sääntelijöiden BEREC-yhteistyöelin. Se on jo toiminnassa ja niin kuin telekompaketissa sanotaan, sillä on olennainen rooli ja sillä on keskeinen rooli ja se voi myös puuttua tulevaisuudessa näihin kysymyksiin. Näin ollen Mielestäni tämä on ratkaisevaa silloin, kun niin meidän tapauksessamme kuin muissakin tapauksissa harjoitetaan seurantaa, mitä tulee tavoitteisiin, koska muutoinhan tämä olisi vain yksi lausunto lisää tässä tapauksessa samoin komissiossa. Mielestäni tähän täytyy liittyä tiedollinen rekisteri siitä, miten on saavutettu tavoitteita. Tarvitaan innovatiivista avoimuutta eri kysymyksistä, koska muutoin jälleen kerran oltaisiin tällaisessa sumuisessa todellisuudessa, eikä päästäisi tavallaan sitä mihinkään konkreettiseen. Ja nyt en halua laajentaa puheenvuoron sen kummemmin. No yksi asia ehkä vielä. Mm, viittaan siihen, mitä olen saanut kollegoilta Mm, tiedoksi tästä on oltava ratkaiseva rooli lopullisen tekstimuodon aikaansaamisessa. Tämä asiakirja, tämä ehdotus, tämä agenda, digitaalinen asiallista ja parlamentin lausuntoasiasta sen tarkoituksena ei ole suinkaan avata uudestaan telekompakettia eikä haluta uudelleen tulkita kyseistä lainsäädäntöpakettia. Tavallaan kiusaus laatia tarkistuksia. Ymmärrän kyllä tämän varsin hyvin, mutta jo, pitää kyllä välttää tietynlaisia tarkistuksia, muuten ei päädytä mihinkään. Jos tunnetaan houkutusta siihen, että uudestaan otetaan, otetaan esille tiettyjä aspekteja keskustelusta, jotka sitten pitkän, pitkän prosessin jälkeen äh, ovat saaneet aikaan sopimuksen telekom-paketin kautta, niin silloin minun mielestäni tämä olisi vähän ei olisi kovinkaan järkevä. Joten vetoaisin kollegoihini, että toimisimme tässä tehokkaasti. Siihen olen pyrkinyt tämän rakenteen kautta, jonka olen valinnut asiakirjalle olen pitänyt kiinni tietyistä argumentista, koska pitää toimia tässä johdonmukaisesti. Näin vain tätä asiaa voidaan perustella, mutta pitää välttää kaikki sellainen, joka saattaisi vaarantaa sen, että aletaan uudestaan tulkitsemaan näitä uusia ehdotuksia. Ja tulkittaisiin näitä teemoja. Kaikki tietysti haluaisivat parantaa asioita, mutta nämä kuitenkin ovat jo löytäneet ratkaisunsa telekom, telekompaketin kautta. Kiitoksia. Voimme sitä varmasti puhua vielä keskustelun lopuksi. Bedanke mich für diesen Kiitokset tästä tärkeästä alustuksesta. Näin tiedämme, mistä tulemme keskustelemaan. Noin kymmenen puheenvuoropyyntöä on esitetty ja olisin kiitollinen, jos voisimme suht kohti rivakasti käydä tämän keskustelun läpi. Ja kello käy, kun puhutte. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Högmark. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I, I would like to thank the rapporteur, first of all, for laying out the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on alustanut tätä keskustelua ja viitoittaa tietä tähän digitaaliseen agendaan liittyen, koska se on yksi tärkeimmistä tehtävistä, jonka voimme hoitaa. Mutta mielestäni muutama tärkeä huomio tuleviin ratkaisuihin liittyen. Ensinnäkin tämä kriisin jälkeinen muutos globaaleilla markkinoilla. Yhdysvallathan oli digitaalisen kehityksen edelläkävijä ja ainakin kun katsotaan pelkkiä lukuja, niin mielestäni tilanne on muuttunut. Kiina ja Intia nimittäin kasvavat kasvamistaan ja muodostavat huomattavat markkinat. Jo nyt on havaittavissa, että kiinalaiset ja intialaiset teleoperaattorit ovat ne suurimmat ja yksi eurooppalainenkin sieltä löytyy. Ja Tämä siis luo toisenlaisen asetelman tulevaisuutta silmällä pitäen. Tästäpä syystä meidän tulisi myöskin huomioida, että unionissa on havaittavissa, että uusien teknologioiden käyttö edistyy no, ripeimmin juuri siellä, missä kilpailua pyritään vaalimaan ja markkinoille pääsyä ei hankaloiteta. Ja tätähän myös esittelijä korostaa. Eli meidän täytyy panna täytäntöön telekompaketin määräykset. Se on erittäin tärkeä seikka, jotta voimme varmistaa, että me voimme olla edelläkävijä. Ja vielä kolme lisähuomiota, jos siihen liittyy, mitä on tullut jo mainittua. Kolme seikkaa on pidettävä mielessä ensinnäkin tämä digitaalinen osinkoasia, miten sitä toteutetaan Euroopassa, ei ainoastaan kansallisella tasolla. Mielestäni sillä tulee olemaan keskeinen merkitys. Niin meidän täytyy todellakin patistaa jäsenvaltioita ja toimielimiä, jotta jotta voimme varmistaa uusien ratkaisumallien käyttöön ottoon erityisesti siellä, missä mahdollisuuksia voitaisiin parhaiten myöskin käyttää hyväksi. Näin tätä kuilua voitaisiin kuroa umpeen. Ja sitten e-trade-asiaan liittyen toteaisin, että meidän täytyy linkittää digitaalinen kehitys muuhun maailmaan, eli niin sanottuun tavalliseen talouteen. Meidän tulisi pyrkiä sellaisen uudistukseen, että meillä olisi joka jäsenvaltiossa ALV-yhteyspiste, joka helpottaisi PK-yritysten internetin välityksellä tapahtuvaa kaupankäyntiä, mutta siinä olisivat mukana myöskin tavalliset kansalaiset ja näin välttyisimme nykyisiltä sähköisen kaupankäynnin esteiltä. Tämä tulisi ottaa ottaa muidenkin asioiden rinnalla mukaan esityslistalle, jolla voidaan varmistaa, että tämä digitaalinen kehitys myöskin etenee. Mitä sitten tulee uusiin teknologioihin investoimiseen, niin mielestäni paraikaa käytettävissä olevat investoinnit tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Eli kohdennetusti meidän tulisi investoida. Vain sitä kautta voimme varmistaa, että että me käytämme tätä markkinoiden tarjoamaa digitaalista mahdollisuutta hyväksi. Mutta samalla meidän tulee myöskin varmistaa, että kun investoimme, niin investoimme juuri tähän huipputeknologiaan ja huippuosaamiseen. Meidän tulee kehitystyössä käyttää mahdollisimman laajasti hyväksi näitä digitaalisia mahdollisuuksia, mutta samalla meidän tulisi pyrkiä toimimaan johtoasemassa, mutta se edellyttää laajaa internetin käyttöä, sillä jos emme etene nopeammin kuin muut alueet, niin silloin meidät ohitetaan jo pelkkien lukujen valossa. Eli vielä kerran kiitokset esittelijälle tästä alustuksesta, että hänen tekemästään työstä, ja minä uskon, että tältä pohjalta voimme vahvistaa entisestään eurooppalaista digitaalista agendaa. Kiitoksia. Kollega Tsukalas. Kollega Tsukalas, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää Pilar del Castillo hänen aivan erinomaisesta esityksestään. Eh, myös tästä hienosta tekstistä, ehm, niin hänen eh, eh, puheenvuoronsa kuin tämä tekstiluonnoskin ovat mielestäni aivan erinomaista työtä. Herra Högmark teki erittäin konkreettisia huomioita ja mm, olen hänen kanssaan oikeastaan kaikesta samaa mieltä. Rova Pilar del Castillon teksti on teksti, joka on niin laadukas, että se kelpaa niin akateemikoille kuin markkinoillekin. Siinä mielestäni on erinomainen realismin ja idealismin välinen tasapaino. Siinä on visiota ja tavoitteita, mutta samalla myös kuvattu strategiaa, miten näitä visioita saataisiin toteutettua. Ja ö, mielestäni tämä on juuri tarpeen, kun kerran kyse on toimintaohjelmasta. Ja koko tämä ö, filosofia keskittyy ihmiseen, ihmiseen tänä nykyaikana. Kun katsellaan ihmistä, niin ihminen ö, nähdään ikään kuin tuotantokoneena – Ja nyt kun elämme digitaalisessa maailmassa, on tapahtumassa muutos myös ihmiskäsityksessämme ja myös tämän Rouva del Castillo ottaa huomioon. Luonnollisesti ihmisellä on osuutensa myös tuotantoon, mutta tämä tilanne on muuttunut, se on kehittynyt. Ja nyt voidaan katsoa myös kulttuurista ja, ja älyllistä ö, arvoa, mitä löytyy. Ihmiset ovat älyllisiä olentoja ja he täyttävät tiettyjä vaatimuksia. Heidän täytyy lisäksi tuottaa ja Ja vain ne ihmiset, jotka, joihin, joissa yhdistyvät nämä kaikki eri ominaisuudet, ähm, voivat olla todella tuottavia. Näin me katsomme ihmistä, näin me tarkastelemme ihmistä. Ja ehkäpä voisi lukea Cervantesia tai Chehovia ja näin äh, näkisi aivan toisenlaisen lähestymistavan. Mm, esimerkiksi selviytyminen pitkällä aikavälillä – tietyt käsitykset, myös tietyt, tietyt visiot. Ja modernin ihmisen visio on henkilökohtaisempi. Ja jos on henkilökohtaisempi, joutuu ongelmiin. Ja tämä Rouva del Castillon teksti mielestäni todella ottaa kaiken tämän huomioon ja varmasti kaikki tämän valiokunnan, mutta myös koko parlamentin jäsenet tulevat todella haltioituneena lukemaan tätä tekstiä. Ja tietenkin me pyrimme myös antamaan oman panoksemme, erityisesti kun ajatellaan juuri ihmistä, nuoria ihmisiä, jolla ei ole tarpeellisia valmiuksia e, e, ja hän joutuisi vieläkin vaikeampaan tilanteeseen kuin vanhemmat ihmiset, joilla näitä kaikkia valmiuksia ei ole. Tämä on nuorille vielä huomattavasti pahempaa. Ja tässä syntyy sitten uusi kuilu, koska jäsenvaltioilla – tulisi olla kyky todella kiinnittää hyvin suurta huomiota näihin ongelmiin. Ajatellaan vaikkapa Turkkia. Turkilla on uutta lainsäädäntöä. jossa tiettyjä asioita yhdistellään toisiinsa. Ja nyt Euroopassa tarvittaisiin lisää uskallusta. Emme saa tässä jäädä jälkijunaan. Muuten öö, jäämme Googlein jalkoihin. Meillä on hyvin rikasta eurooppalaista perinnettä ja perintöä öö, tekniikan alalla, tieteen alalla ja kun ajatellaan nyt digitaalista maailmaa, televiestintää, niin toimimme aivan liian hitaasti. Kiitoksia. Seuraavana kollega Kalfiin. Olkaa hyvä. Minäkin haluaisin onnitella Rova Del Castilloa luonnoksesta. Se heijastelee pitkälti digitaaliteknologian merkitystä. Siinä asetetaan myös kunnianhimoista selkeitä tavoitteita viideksi tulevaksi vuodeksi. Se on aivan erityisen tärkeää, että hän asettaa eurooppalaisen kansalaisen kehityksen keskiöön, mitä tulee tietoteknologiaan. Ja ja kun ajatellaan komissaaria, joka tulee käsittelemään pelkästään digitalisaatiota, niin tätä kautta EU pystyy saamaan aikaan huomattavan edistysraskaleen lähitulevaisuus ja uusissa teknologioissa, erityisesti mitä tulee digitaaliseen teknologiaan. Minä haluaisin tukea joitakin avainkysymyksiä. Rova Del Castillon tekstitystä, mitä tulee tiettyihin parametreihin, digitaalisen teknologian yhteydessä näin voidaan varmistaa parempi kilpailuympäristö. On selvää, että se on kun enemmän kilpailua jollakin alalla, niin kansalaiset kivuvat nauttia nopeammista, paremmista, halvemmista internetyhteyksistä. Meidän pitää myös saada aikaan sellainen tilanne, että käytetään enemmän palveluita netin kautta. Tätä varten meidän pitää pohtia sitä, että luotaisiin aidosti yhtenäiset dynaamiset tavara- ja palvelumarkkinat internetissä myös. Ja kolmanneksi pitää kouluttaa joka ikinen kansalainen Euroopassa käyttämään digita- digitaalista teknologiaa. On joitakin avainaspekteja, joita haluaisin korostaa ja uskon, että Euroopan parlamentti voisi olla aktiivisesti mukana näissä kysymyksissä. Ensinnäkin digitaaliteknologiat ovat merkityksellisiä vain, jos ne pystyvät varmistamaan laadukkaamman elämän ja työolot eurooppalaisille. Tässä keskeinen kysymys on aivan ratkaiseva. Me kaikki voimme nähdä vallankumoukselliset muutokset päivittäisessä elämässämme johtuen uudesta teknologiasta. Kuit kuitenkaan meidän ei pidä sallia mitään uusia jakolinjoja ja niiden syntymistä ei pidä sallia digitaalista kuilua. Siksi on erittäin tärkeää pohtia myös solidaisuusperiaatetta, erityisesti me tulee digitaaliseen tietoyhteiskuntaan. Toiseksi pitäisi tässä kysymys, minkä takia Eurooppa on jäljessä uusien tuotteiden ja teknologioiden kohdalla on selvää, että meidän ei pidä vain soveltaa, vaan myös luoda uutta teknologiaa. Ja tässä voimmekin nähdä, että eurooppalaiset markkinat ovat varsin sirpaloituneet, mutta ei ole kyse vain tästä. On välttämätöntä antaa enemmän kannustimia tutkimuskeskuksille, yrityksille, yliopistoille, että ne voisivat harjoittaa yhteistyötä ja luoda uusia eurooppalaisia tuotteita, joita voidaan sitten ensin markkinoida Euroopan Euroopassa. Kolmanneksi, kun puhumme uusista tuotteista ja teknologioista, kiistatta tulemme sisältökysymykseen netissä. En tule nyt puhumaan tästä välttämättä, mutta on selvää, että EU ei voi välttää tällaista keskustelua tulevaisuudessa. EUn täytyy löytää kestäviä, pitkän ajan kestäviä ratkaisuja, jonka yhteiskunta pystyy hyväksymään. Ja tätä kautta pitää voida luoma, voida luoda uusia tuotteita internetissä. Meidän ei pidä työtyä sen, että rajoitamme nettiä. Meidän pitää myös antaa selkeitä vastauksia koskien sisällön valvontaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sosiaalisia normeja pitäisi sopeuttaa uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Mitä nopeammin tämä tapahtuu, sen parempi. Ja lopuksi vielä tärkeä seikka. Palvelin varmuuskysymys Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, mutta toiminta ei vielä ole riittävällä tasolla. EU pitää olla paljon aktiivisempi kansainvälisissä toimissa, kun taistellaan tietokonerikollisuutta vastaan. Meidän pitää myös saada aikaan eurooppalainen koordinaattori, mitä tulee netin, nettivarmuusaspekteihin. nyt jää tähänkään, enkä mene yksityiskohtiin, mutta digitaalinen Eurooppa ei ole mahdollista ilman, että on todella varma digitaalinen ympäristö, turvallinen digitaalinen ympäristö. Tätä voitaisiin korostaa tässä mietinnössä vielä enemmän ja uskon, että meidän pitäisi työstää tätä aspektia valiokunnassamme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Valean. Chairman. I would first like... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset kollega Kastia Vieralle näistä erittäin mielenkiintoisista ajatuksista ja konsepteista, jotka hän on asiakirjan kirjannut Pitkälti voin tukea näitä ehdotuksia, erityisesti kun yritetään tulevina vuosina saada aikaiseksi hyvin toimiva digitaalinen agenda ja erityisesti tarjoamalla laajakaista yhteyksiä mahdollisimman monelle ja näin kansalaisille anta, annettaisiin mahdollisuus osallistua tähän digitaaliseen yhteiskuntaan. Lisäksi olin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tässä tulisi keskittyä tiettyihin seikkoihin, jotta jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Jos katsotaan esimerkiksi internethallintoon liittyvää lainsäädäntötekstiä, niin sitä ei pitäisi uudelleen lähteä tässä yhteydessä tulkitsemaan. Ensinnäkin haluaisin todeta, että 2015 tuskin on kovin realistinen tavoite, erityisesti kun katsotaan EU 2020 strategian mukaista online-yhtenäismarkkinoita. Kun katsotaan päätöksentekon menettelyä ja täytäntöönpanoa ja investointin nopeutta, niin en usko, että 2015 on realistinen tavoite. Mutta pitkällä tähtäimellä katsoen EU 2020-strategiaa, niin minä uskon, että väliaikaistarkistuksin voitaisiin sitten tehdä tarvittavat muutokset, mutta Ehkäpä sillä tavalla voitaisiin perustella tätä tavoitetta 2015. Mitä tulee sitten mitä tulee siihen, että internetyhteydet olisivat mahdollisimman laajasti kansalaisten käytettävissä, niin se edellyttää myöskin julkisen tahon toimintaa. Mutta se ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että kilpailu vääristyisi. Minun mielestäni meidän tulee ruokia kilpailua markkinoilla. Erityisesti kun katsotaan niitä maita, joissa kilpailua ei ole vielä hirveästi tarjolla. Eli me tarvitsemme uusille tulokkaille parempia mahdollisuuksia päästä markkinoille. Kilpailun puute tarkoittaa sitä, että meidän tulee muun muassa puuttua tähän tekstin kohtaan seitsemän. Minun mielestäni tämä maininta tässä ei ole relevantti. Tällä hetkellä tästä on hyötyä vain ja ainoastaan niissä maissa, joissa sääntelyjärjestelmä toimii. Minun mielestäni vain ja ainoastaan tehokkaan kilpailun vallitessa voimme käyttää näitä seitsemän kohdan määräyksiä. Tulen esittämään omat tarkistukseni kirjallisessa muodossa ja toivotan, että nämä voitaisiin hyväksyä. Digitaalisen agendan kautta meidän pitäisi vaalia tämän infrastruktuurin puitteissa toimivien toimijoiden kilpailua ja meidän täytyy varmistaa, että investoinnit voidaan varmistaa tulevaisuuttakin silmällä pitäen. Me vaadimme siis todellakin monimuotoista ja innovoivaa yhteiskuntaa tällä IT-alalla. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että kun kiinteät yhteydet ovat olemassa, niin sen jälkeen meidän täytyy keskittyä myöskin mobiiliin yhteyksiin. Ja tällä hetkellä monetkaan operaattorit eivät ole kykeneviä tarjoamaan tällaisia palveluita investointihalukkuuden puutteen takia. Kun me pyrimme tällaiseen nopeiden yhteyksien yhteiskuntaan, niin se edellyttää myöskin puuttumista roaming-verkkovierailuhintoihin. Kohdassa neljä tähän viitataan, mutta meidän ei tulisi katsoa vain ja ainoastaan G3-tyyppisiä langattomia yhteyksiä, vaan myöskin ylipäätään langattomia laikaista yhteyksiä. Mitä tulee digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin, niin sen ei pitäisi liittyä ajatuksena vain ja ainoastaan vähittäismarkkinoita, vaan meidän tulisi huomioida myöskin yritysten tarpeet, koska heilläkin pitäisi olla mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa kilpailukykyisiä tarjouksia käyttäen. Ja kaikilla jäsenvaltioilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä näihin viestintäverkkoihin käsiksi. Koska mehän tiedämme, että yritykset todellakin ovat keskeisellä siellä silloin, kun näitä tällaisia foorumeita ollaan luomassa. Minulla olisi muitakin ehdotuksia, mutta en niitä lähde luettelemaan tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Viimeisimpänä sitten varjoesittelijä Lambertsin vuoro. Olkapas hyvä. Thank you, Chair. Uh, we are the industry. Kiitoksia. Me olemme teollisuusvaliokunta ja siksi haluaisin um, tarkastella asiaa teollisuuden kannalta enemmän. Kun tarkastelemme markkinoita, meillä on infrastruktuuria, ja tässä kehottaisin, että emme ole nyt liian itse tyytyväisiä, koska mitä tulee teknologiaan, Eurooppa ei ole yhtikäs missään. Me, meillä on operaattoreita, jotka tarjoavat infrastruktuuria, mutta teknologioita he käyttävät ei ole täällä keksitty. Jos katsotaan sovelluksia, Herskala Santi on tässä nyt näköjään eri mieltä, mutta globaalit johtajat eivät suinkaan ole tässäkään eurooppalaisia. Ehkä Nokia Innovoit, kuin muutkin matkapuhelin kysymyksessä, mutta yleisesti ottaen tämäkään ei ole eurooppalaista teknologiaa. Jos tarkastellaan sitten sovelluksia, jo, josta, jossa rahaa eniten tällä hetkellä taotaan, taotaan, niin te voitte nähdä, että suurin osa ohjelmistoistakaan ei ole eurooppalaisia, joten lähtökohtani on, että meidän ei pitä, pitäisi olla itse tyytyväisiä. Jos me haluamme osamme näistä markkinoista, meidän pitää toimia kiireellisesti Tämä on nyt tässä ensimmäinen asia, jossa tekstiluonnos, josta kuitenkin haluan kiittää Pilaria, hän laittoi tämän alkuperäisen tekstin, niin mielestäni tätä kiilusta ei täällä oikein näy eikä kuulu. Minne sitten markkinat ovat menossa? Jos tarkastellaan ICT-kysymyksiä, niin alun perin pyrittiin saavuttamaan yksi asia tietoteknologian ja viestinnän kautta. Haluttiin lisätä inhimillistä tuottavuutta, näin on ollut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana pääosa markkinoita kulkee energiatuottavuuden ja resurssituottavuuden perässä. Ja tämä liittyy sovelluksiin, eikä tähän voida vaikuttaa oikeastaan mm, välineiden kautta. Tämä taas on tavallaan unohde, on hävitty. Tässä tarvitaan kulttuurista fuusiota. Tässä on kyse myös uusista mahdollisuuksista. Ja niin kuin Valean äsken totesi, e- terveys on erittäin tärkeä kysymys. On järkevää, että vanhenevan väestön kohdalla voimme yllä pitää vanhenevan väestön kotona, emmekä parkkeraa heitä minnekään erityisiin laitoksiin. Tässä mielessä tulevaisuus kuuluu niille, jotka todellakin kehittävät sovellutuksia. Ja nyt puhun siis todellakin pelkästään tässä teollisuuden kannalta. Jos me haluamme, että Eurooppa en nyt puhuisi johtoasemasta, koska mehän aloitamme aivan liian myöhässä, mutta että olisimme mukana innova- innovaatioiden, innovaattoreiden joukossa. Meidän pitää nopeuttaa toimintaamme, siis todellakin nopeuttaa toimintaa. Monet täällä ovat puhuneet kilpailusta ja meidän pitää saada avoimemmat markkinat. Olen tässä kyllä aivan samaa mieltä, totta se on. Mutta eh, ei ei riitä, että on pelkästään avoimet markkinat ilman minkälaisia kannustimia, minkälaisia tavoitteita, minkälaisia julkisia investointeja, jotka pyrkivät nopeuttamaan tutkimustyötä, jotta saamme kiinni muut, niin silloin emme kyllä saa juurikaan paljon aikaan. Ja vetäisin tässä parallelin 2010 strategian Lissabonin strategian välillä, jos tarkastatte ydintä, mitä on saavutettu, niin kyllä parannuksen varaa löytyy. Mitä me sitten tarvitsemme? Mielestäni, jos puhumme käyttäjien oikeuksista, me olemme yrittäneet, te, te muistatte varmaankin tämän tarkistuksen, me olemme yrittäneet käyttää kaikenlaista lainsäädäntöä hyväksi. Markkinasäätelyä ja muuta olemme alkaneet määritellä, mitä internetin käyttäjien oikeudet ovat ja tarkoittavat Euroopassa. Mielestäni me tarvitsisimme kattavan oikeusperuskirjan internetin käyttäjille kuluttajille, jossa määriteltäisiin tietenkin oikeus nettiyhteyteen, turvallisuuteen, varmuuteen ja olen samaa mieltä, mitä Sabalta puhuttiin turvallisuuskysymyksistä netissä, mutta myös yks, yksityistietojen suoja, oikeus yksityistietojen tietoihin. Jos ajatellaan mm, vähähiilistä yhteiskuntaa. Tässä puhutaan myös älykkäästä liikkuvuudesta, pay as you go-menetelmän käyttöä. Jos näin tehdään silloin, tässä tartutaan myös yksityiskysymyksiin, koska se on järjestelmä mahdollistaa että tiedetään, missä joku henkilö tiettynä hetkenä oli, mitä teki. Siis mä en tiedä, että tässä on jotakin ongelmakohtia. Jos me haluamme nopeuttaa sitä, että nämä teknologiat tulevat käyttöön, ja haluamme yleisön tukevan näitä aloitteita, silloin tarvitaan erittäin selkeät takeet, mitä tulee yksityisyyteen. Mutta tämä ei kuitenkaan mitenkään liity ITRE-valiokuntaan, jos näin sanotaan, se pitäisi hoitaa live-valiokunnassa. Tai siis näin voidaan väittää. No, mitä me voimme sitten tehdä? Tietysti tarvitaan tavoitteita, ajatellen sitä, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole kyse vain tavoitteista digitaalisessa mielessä. Minä viittaan päästöjen vähennyksen, josta me puhumme, jos meillä on siellä kunnianhimoisia, kunnianhimoisia tavoitteita, niin ei silloinkaan Euroopan e, teollisuus pääse johtoasemaan, ja kuitenkin me tähän haluamme päästä. Meillä on nyt tulossa kahdeksas tutkimusohjelma. Haluamme meidän keskittyvän siihen. Me tarvitsemme alueellisia voimavaroja, niitäkin voidaan käyttää, että voidaan nopeuttaa siirtymää uuteen tilanteeseen. Mutta täällä on paljon hyviä kohtia mietinnössä, mutta en, ei ole sellaista tunnetta, tai en jaa sitä näkemystä, että tästä tulee tällainen viiteköys, jota lainsäädäntö tulevat käyttämään hyväkseen. Mielestäni tässä ei näy tarvittavaa kiireellisyyden vaatimusta. Se pitäisi olla paljon, paljon tiukkasanaisempi, kunnianhimoisempi, mutta 2015 tavoite se on ehkä liian varhainen ajanjakso, jotta EU voisi ottaa oman roolinsa asiassa. Meidän ei siis toistan, ei pitäisi olla liian itse tyytyväisiä meillä on vain vähän teknologisia poikkeuksia, Nokia ja muut, mutta me olemme muuten Euroopassa jäljessä. Jos haluamme saada muut kiinni, pitää toimia paljon nopeammin. Sydämelliset kiitokset. Kaikki varjoesittelijät ovat nyt kantaneet kortensa kekoon, mutta hyvät kollegat, jos kaikki pitävät 6-7 minuutin puheenvuoroja, niin sitten tämä ei kyllä onnistu. Maksimissaan kaksi minuuttia per puhuja, sillä vielä toinenkin esitys tämän kohta on käsittelemättä. Tikau, Kavaiju ja muut saavat nyt puheenvuoron. Olkaapa hyvä kollega Kavajo. Uh, is... Kiitoksia, rouva Figureido on tietääkseni varjoesittelijä, joten ehkäpä hänelle voitaisiin antaa puheenvuoro ensin. Hän on siis varjoesittelijä. Aivan, aivan. Tätä tietoa meillä ei ollut, joten te saatte nyt tietenkin puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja on aivan totta, että minä olen tosiaan oman ryhmäni varjoesittelijä. Voisin tässä nopeasti, koska paljon aikaa en käytä, nostaisin kolme tärkeänä pitämäni asiaa. Paljonhan täällä on jo kuultukin kollegoilta. Kollega on ottanut tasapainoisesti esiin asian eri puolia, mutta mielestäni parantamisen varaa mm, tästä huolimatta on. Tehdyt ehdotukset ovat mielestäni tärkeitä, esimerkiksi ehdotus uusien kuilujen syntymisen välttämisestä. Ei saa tapahtua niin, että tapahtuu yhä lisää syrjäytymistä digitaalisen kehityksen vuoksi näin tapahtuu valitettavasti ja meidän on se estettävä. Haluaisin kiinnittää huomionne eurooppalaisen köyhyyden torjuntaa vuoteen. Meillä on monia ongelmia, emmekä saa sulkea niiltä silmiämme. Erityisesti ajatellaan sitä, kuinka nopeasti meidän on käärittävä hihamme ja ryhdyttävä töihin. Ei saa käydä niin, että epätasapaino – ja syrjäytyminen yhteiskunnissa tai eri maiden välillä pahenevat entisestään. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi niitä maita ja niitä kansanosia, joilla jo tässä vaiheessa on vaikeuksia tämän teknologian ää, käyttämisessä. Ja todella tietyt väestöryhmät, kuten vaikkapa vammaiset, on meidän otettava entistä paremmin huomioon. Digitaalinen kehityshän voisi auttaa eh, eh, sosiaalista integroitumista ja myös näiden eh, henkilöiden parempaa pääsyä työmarkkinoille. Yhteiskunnan investoinnit ovat nekin tässä äärimmäisen keskeisiä ja täytyy katsoa, että miten me tätä kehitämme meillä täytyy olla solidaarisuutta, jotta eriarvoisuus ei pahenisi entisestään. Ja tässä viittaan, tai tähän, tähän toki viitataankin kyllä tekstissä, mutta tätä haluaisin korostaa vielä entisestään. Lisäksi todetaan, että vuonna 2015 öö, näin ei saisi olla, mutta valitettavasti eriarvoisuus on lisääntynyt kansojemme välillä, myös alueidemme välillä. Lisäksi täällä on jo puhuttukin yksityisyyden suojasta. Kollega puhui tästä ja samoin nettirikollisuudesta. Nämäkin ovat mielestäni asioita, joihin voisimme keskittyä entistä paremmin. Meidän on todella huolehdittava näistä asioista tulevaisuudessa. Sama koskee myös esimerkiksi nettikauppaa ja muita netin kautta hankittavia palveluja. Tässä niin meidän tulisi kyllä mennä kohti sääntelyä. Enkä minä tässäkään halua kenenkään syr- joutuvan syrjäytymään. Ajatellaan vaikkapa pieniä yrityksiä, mikroyrityksiä tai kuluttajia. Myös kuluttajilla on oltava näiden palvelujen käyttämisen mahdollisuus. Ajatellaan vanhuksia, ajatellaan vähävaraisia ihmisiä, heillä on usein ongelmia näiden asioiden kanssa, kun rikkailla näitä ongelmia ei ole on mahdollista, että tällä tavoin eriarvoisuus maailmassa kasvaa entisestään ja sitä meidän on vältettävä. Ja nyt puheenvuoro kollega Tikaulle. Mm, Kiitoksia. Minä haluaisin, että me kaikki pyrkisimme ajattelemaan sitä, mitä on saatu aikaan – vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa ajatellen. Mitä on saatu aikaan ja mistä johtuu se, että asetettuihin tavoitteisiin ei sataprosenttisesti ole päästy? Ajatellaan Euroopan elvytyssuunnitelmaa. Miljardi euroa on varattu kattamaan äh, esimerkiksi laajakaistaverkkojen perustaminen kaikkialle Eurooppaan tavoitteena. Ja miksi nyt ei ole tehty enempää kuin mitä on tehty tähän mennessä, sitä meidän tulisi mielestäni pohtia. Sitten mm, e-hallinto, äärimmäisen tärkeä kysymys, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat asioida viranomaisten kanssa sähköisesti. edistystä on tapahtunut esimerkiksi e-terveyden suhteen. Tiedän, että komission jäsen Tajani on ottanut asiakseen sähköisen laskutuksen parantamisen. Ja kun ajatellaan esimerkiksi palveludirektiivin sitoumuksia, valitettavasti on niin, että palveluntarjoajilla olisi pitänyt olla sähköinen laskutusmahdollisuus jo huomattavasti aiemmin juuri siitä syystä. Näin ei kuitenkaan ole, että on niin monia laillisia esteitä sille, että esimerkiksi palvelun tarjoaja Portugalissa voisi osallistua toimintaan Ranskassa vaikka, mutta hänellä pitäisi olla sitten ranskalainen toimilupa. Ja nämä kaikki lailliset esteet meidän tulisi poistaa. Sitten soveltamisala. Eh, esimerkiksi eh, älykkäät verkot, joiden kautta pyritään parantamaan energiatehokkuutta tai muut eh, vastaavat älykkäät liikennejärjestelmät tai yhtenäinen ilmatila – kaikki nämä kysymykset voitaisiin ottaa huomioon ja tämän lisäksi tulisi korostaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, koska näin tietojen päivittäminen olisi huomattavasti helpompaa. Sitten viimeinen huomioni liittyy tietoyhteiskunnan turvallisuuteen herkkiä infrastruktuureja täytyy voida suojella ja myös verkko on osa tätä. On tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa sähköisiin palveluihin ja siksi täytyy olla täydellinen tietoturva, kattava tietoturva. Ehkäpä herra Kola Santti sanoo tästä vielä sana sen, mutta on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi sähköinen allekirjoitus tunnustettaisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Kavalio. Pilar del Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Pilar del Castillo hyvästä työstä. Ja haluan vain korostaa yhtä aihetta, toimivaltuuksia tai taidoista on kyse siis, on yleiset taidot, joita kansalaisilla on, ja sitten suurta pätevyyttä omaavat henkilöt, televiestintä, tietokoneinsinöörit ja muut. Ja tällaista meiltä puuttuu Euroopassa. Tarvitsemme enemmän insinöörejä. On totta, että mikrofonin kanssa on ehkä jotakin ongelmia. On monia taitavia nuoria ihmisiä, mutta ei niinkään tällä alueella. Ja tämä on vielä yksi syy siihen, että työpaikkoja olisi tarjolla. Meidän pitäisi houkutella enemmän opiskelijoita tietokoneinsinöörin koulutusalalle. Tässä on kaksikin asiaa pelissä. Ensinnäkin matematiikassa ja fysiikassa pärjätään huonosti Euroopan koulussa ja meidän pitäisi kannustaa ihmisiä, lapsia nuoresta iästä alkaen innostumaan matematiikan opinnoista. Toinen kysymys. Suurin osa opiskelijoista yliopistoissa on tällä hetkellä naisia ja naiset yleisesti ottaen opiskelut vähemmän näitä aloja. Suhde on viid, viisi, viidestä yhteen naisten ja miesten välillä tietokoneopinnoissa. Me voisimme myös houkutella kolmansista maista koulutettuja ihmisiä Kiinasta ja Kaliforniasta, mutta tässäkin on ongelmia. Monissa jäsenvaltioissa on varsin hankalaa ulkomaalaisena alkaa tehdä työtä. On valtavasti byrokratiaa yhteiskunnassa ja näin. Elämä ei suinkaan ole helppoa. Heitä houkutteleekin enemmän mennä USAhan töihin kuin tulla Eurooppaan. Tähän liittyen, niin kuin on sanottu, jotta saadaan hyvin koulutettuja ihmisiä, meidän pitää kannustaa enemmän tutkimukseen ja linkittää tutkimus ja yritysmaailma paremmin toisiinsa. Haluaisin, että näitä asioita korostettaisiin hieman enemmän mietinnössä. Kiitos. Bedanke mich, Herr Weber. Kiitos. Seuraavana kollega Weber, olkaa hyvä. Heti alussa sanoisin, että mielestäni aihe, jota esittelijä on niin erinomaisesti käsitellyt, on kiistatta kaikkein tärkein tällä vaalikaudella, koska tässä ei ole kyse pelkästään uudesta teollisen yhteiskunnan sysäyksestä, vaan todellista vallankumousta digitaalista numerista vallankumouksesta, jolla on aivan samat vaikutukset kuin, kuin aikanaan kirjapainotaidolla. Tämä vaikuttaa ty- tapaamme kuluttaa, tehdä työtä, jopa ajatella. Kaikkeen tämä vaikuttaa syvällisesti. Olemme, olette aivan oikeassa tämän digitaalisen vallankumouksen alussa, mutta se etenee hirvittävän nopeasti. Ja kun ajatellaan EKUn kykyä pysyä liikkeen kärjessä, se on todellakin ratkaiseva ajatellen EUn tulevaisuutta enemmän kuin mikä muu asia. Ja haluaisin osoittaa kunnioitustani mietinnön laaja-alaisuudelle ja näköisyydelle. Te olette astanut sen aivan oikealle tasolla. Se on todellakin kaikkein tärkein kysymys. Ja se on asia, jossa olemme jo jäljessä. Ja tämä kuilu vain kasvaa USA, Japanin ja meidän itsemme välillä. Ja näin ollen meidän ei pidä pysyä vain te- uuden teknologian kärsissä, vaan meidän pitää kääntää toiseksi tämä jälkeenjääneisyytemme ja on moniakin asioita, joihin pitää tarttua ja minä aion tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, koska tämä pohja tuntuu minusta todellakin erinomaiselta. Pari asiaa vielä, aikaa ei ole paljon, mennä yksityiskohtiin ja mehän teimme tämän muutaman viikon kuluttua. Haluaisin enemmän selvityksiä 19 artiklasta ja miten voidaan nopeuttaa keskustelua tekijänoikeuksista Euroopassa. Tämä on tietysti aivan olennainen kysymys, pitää taistella tietokonepirateriaa vastaan. Se on aivan keskeinen kysymys, jonka parissa olemme painiskelleet jo muutamia vuosia. Mutta tekijänoikeudet 108 artiklan pohjalta e, tämä tuntuu hiukan epämääräiseltä, vaikealta toteuttaa käytännössä ja ei oikeastaan hyvältä tavalta toimia tässä vaiheessa. Olisi tässä vaiheessa parempi tukeutua toisuusperiaatteeseen ja kehittää vuoropuhelua e, asianosaisten kesken, jotta saataisiin aikaan mm, lailliset olosuhteet tarjonnalle. Siitähän on kyse 19 artiklassa ja tekijänoikeuskysymyksessä. Tätä asiaa pitäisi vielä, sitten toinen asia, jota pitää vielä kehitellä, kun ajatellaan uusia sukupolvia, jotka käyttävät luonnostaan näitä teknologioita ja pitäisi kouluttaa aikaisempia sukupolvia. Ja tämän takia ei pidä vain nopeuttaa koululaitoksen tietokoneistamista, mutta on monia maita, monenlaisia maita, Pohjoismaat tietenkin, mutta myös Ranska, jossa annetaan ilmaiseksi oppilaille kannettava tietokone käyttöön heille, heille tavallaan varustetaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun annettiin kirjoja käyttöön. Ja näin pitäisi juuri toimia. Ja, ja pitäisi vaikuttaa tietysti erityisesti nuoreen sukupolveen. Saul, please. Seuraavan kollega Hall, olkaa hyvä. Kiitoksia. Pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin olen samaa mieltä kollega Valenin kanssa sen suhteen, että on todellakin tärkeää muistaa, että sääntelyä kaivataan kilpailun vaalimiseksi. Ymmärrämme toki, mihin me pyrimme, eli että meillä olisi kilpailutut televiestintämarkkinat, koska siitä on sekä yrityksille että kansalaisille eniten hyötyä valinnan varan kasvaessa ja hintojen laskiessa, mutta sääntelyn kautta sinne päästään, sillä ilman sääntelyä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin hallitseva markkina-asema tarjolla. Se täytyy aina muistaa. Ja toisaalta olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että meidän ei tulisi lähteä setvimään uudemman kerran tätä televisiota pakettia. Nyt meidän todellakin täytyy keskittyä liittyä siihen, että telekompaketti pannaan täytäntöön ja pikaisesti kansallisella tasolla. Ja siihen liittyen tämä toiminnallinen erottaminen. Monissa maissa tätä on jo toteutettu tehokkaastikin, ainakin kilpailun näkökulmasta katsottuna. Se on ollut positiivinen ratkaisumalli, joten Kuten te sanoitte, meidän ei tulisi lähteä avaamaan olemassa olevia paketteja, vaan meidän tulisi suunnata katseemme tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitokset arvon kollegat. Seuraavaksi sitten komission edustaja Nikola Santi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä keskustelu tulee nyt varsin hyvään saumaan ja näin Tämä vaikuttaa hyödyllisellä tavalla omiin sisäisiin keskusteluihimme, kuten te tiedätte. Komissio tulee määrittelemään sen näkemykset, mitä tulee digitaalisen esityslistaan, mutta se on selvästi todennut, että se ei tee mitään ennen kuin on saanut parlamentilta sen panoksen, samoin neuvostolta. Meidän aikataulumme tällä hetkellä on sellainen, että te hyväksytte oman mietintönne maaliskuussa, sitten huhtikuussa pidetään tärkeä kokous Granadassa Espanjan puheenjohtaju Espanjan toimesta. Ja siellä puhutaan myös Kanadan strategiasta. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun nämä kaksi on toteutunut, niin komissio vie loppuun oman asiakirjansa. Tässä vaiheessa haluaisin korostaa sitä, että olen arvostanut kovasti tätä mielipiteen vaihtoa, mutta haluaisin antaa myös henkilökohtaisia kommentteja tästä asiakirjasta. Valikasti on esittänyt. Haluaisin korostaa heti alussa näitä kahta haastetta, jotka, joihin hänen täytyy vastata ja jotka selvästi, selkeästi näkyvät ja kuuluvat monissakin puheenvuoroissa kun tämä tyyppistä asiakirjaa laaditaan, tai sitä, minkä neuvosto tai me tulemme komissiossa laatimaan, sen tarkoituksena lähettää viesti suurelle yleisölle, poliittiselle maailmalle, tarpeesta tehdä jotakin. Täytyy investoida paljon päättäväisemmin digitaaliteknologioihin, jotta voidaan hyödyntää kaikki edut, joita se tarjoaa tällä hetkellä. Ja vaikeutena on selittää, minkä takia juuri nyt on tärkeämpää toimia kuin muutama vuosi sitten, koska että on ollut käytössä jo vuosia. Herra Lambert muistutti joistakin syistä, miksi näin pitää tehdä. Tämä on ensimmäinen haaste ja tätä tässä asiakirjassa onkin käsitelty. Mutta sitten on toinenkin haaste, ja se on, miten voidaan synteettisesti selittää, mitä pitää tehdä tilanteessa, jossa objektiivisesti ajatellen täytyy puuttua monilla monilla eri aloilla monilla muilla aloilla, joita voidaan, mone, on monia muita aloja, jotka voidaan mainita poliittisessa keskustelussa. Nyt olemme siinä tilanteessa, jossa meidän pitää toimia 50, 60, 70 eri yksittäisissä kysymyksissä, mutta tietysti poliittisessa keskustelussa pitää antaa nopeasti viesti, eikä ole helppoa tiivistää tällaista muutamiin lauseisiin. Mielestäni Rouva del Castillo on tehnyt hyvää työtä ja hän on yrittänyt järjestää tätä asiaa loogisesti tiettyjen pilarien ympärille Tietysti jotkut täällä parlamentissa ovat kysyneet, että keskityttäisiin enemmän johonkin muihin kysymyksiin. Haluaisin vain muistuttaa tästä ongelman laadusta. Asiakirja, joka hyväksyttiin Madridissa 8. tammikuuta. Teollisuus silloin tämän päätöksen tekijä teki ehdotuksensa digitaalista estyslistasta ja he teivät, tekivät 78 suositusta. Tämä vain osoittaa, kuinka monimutkaista kysymyksestä on kyse. Mielestäni lähestymistapa, jonka esittely on valinnut, on looginen. Täällä on yleiset tärkeät kysymykset, mutta tietysti puhutaan tieto- ja viestintäteknologiasta. Tämä teknologia vastaa viestintätarpeisiin. Ensimmäinen lähtökohta on tietenkin verkostot. niin tarvitaan verkostojen kehittämistä. Kun ne on olemassa ja teknologia on käytössä, niin silloin tietenkin tulee, seuraavana tulee taidot ja tätä tässä myös käsitellään. Ja sen jälkeen tulee tulevat ne monet kysymykset, joihin, joita pitää käsitellä. Tietysti tarvitaan kapasiteettia, kapasiteettia käyttää teknologiaa tärkeimmät kysymykset, tietosuoja, luottamusaspektit. Ja sitten on moni, monia kysymyksiä. Informaatioteknologiahan vain tässä osoittaa meille, minkälaisia puutteita meillä vieläkin on sisämarkkinoilla. Tieto- ja viestintäteknologiat eh, vähentävät rajojen etäisyyksien merkitystä ja me ymmärrämme juuri tämän teknologian kautta, minkälaisia esteitä meillä vieläkin on sisämarkkinoilla tarvittaisiin julkisia palveluita tätä kautta minkälaisen panoksen tietokone voi antaa energiatehokkuudelle, kestävälle kehitykselle. Nämä ovat niitä monia alueita, jotka on täällä käsitelty hyvällä tavalla. En aio kommentoida yksityiskohtaisesti eri aspekteja, vaikkakin kuten tavallista haluamme kyllä olla mukana keskustelussa. Haluaisin ehkä korostaa vain yhtä seikkaa, joka on tullut monissa puheenvuoroissa esille, ja tämä on tietenkin se, että mietintöä ei pitäisi nähdä digitaalisena listana. Tämä ei ole saa mikään keino avata uudestaan keskustelua sääntelypuitteista, puitteista, joista olemme sopineet verkoston kehittämisessä, mutta mielestäni tämä ei ole vain ilmeistä, ajatellen asiaa toimielinten kannalta, mutta mielestäni on myös tärkeää korostaa tätä, koska olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa kaikkien edessä on näiden verkostojen kehittyminen, joka on paljon hitaampaa kuin kaikki toivomme. Ja me tiedämme kyllä, että pääsyy on tällainen kuilu investointien kustannusten ja voittojen välillä, joita yritykset voivat odottaa investoinneiltaan tällä hetkellä. Ja on paljonkin, mitä julkinen sektori, jäsenvaltiot voivat tehdä, jotta alentaisivat investointien kustannuksia ja helpottaisivat näin investointien tekoa. Joten sanoisin, että tällä hetkellä viesti, joka mielestäni kollektiivisesti meidän pitäisi antaa, on se, että sääntelypuitteet, niitä on sopeutettu, hieno säädetty, ne ovat olemassa. Tämä keskustelu on loppuun käyty. Nämä ovat säännöt, joiden varissa toimitaan seuraavat vuodet, mutta on paljonkin, jota jäsenvaltioiden pitää tehdä, että alennetaan investointien kustannuksia ja Tämä liittyy siihen, mitä pitää tehdä oikeuksien alalla, miten jaetaan infrastruktuuria, miten helpotetaan investointeja, sopeutetaan toimintasääntöjä, otetaan esimerkkejä siitä, mitä on tehty eri jäsenvaltioissa. Tätä pitäisi korostaa silloin, kun keskustelemme seuraavan sukupolven verkostoista ja kehitämme näitä suuren nopeuden verkostoja. Kiitoksia. Äh, Kiitän teitä oikein sydämellisesti. Ja nyt lopuksi puheenvuoron saa vielä Rova del Castillo. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan ihan lopuksi, minä tässä nyt halua uudelleen käynnistää tätä keskustelua, jota on jo käyty. Aivan ensiksi haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista, jotka olivat erittäin kiintoisia. Erityisesti kiitän asiantuntijoiden asiantuntijaa, eli ää, ähm, arvoisa herra Kolasantia tässä lopuksi kaksi kolme asiaa. Ensinnäkin äh, tällä hetkellä olemme erittäin pitkälti samoilla linjoilla kaikki. Olen tästä hyvin iloinen, mutta ei se minua yllätä, koska olemme käyneet tätä keskustelua jo pitkään, äh, keskustelua koko tämän alan lainsäädäntöuudistuksista. Kaksi pitkää vuotta tässä on kulunut ja vähän ylikin. Ja juuri tässä valiokunnassa on syntynyt ähm, mielestäni erittäin hyvä pohja äh, näiden kiinnostuneiden ihmisten kautta ja me todella valiokuntana olemme tässä merkittävässä roolissa. Äh, hyvin monet kannoistamme ovat kaikkien poliittisten ryhmien yhteisiä kantoja ja tämä on hyvin tärkeää, kun hahmotellaan seuraavia askelia digitaalisen agendan matkalla kohti tulevaisuutta. Herra Kolasantti ja minä ja jotkut muut olemme todenneet seuraavaa. Kyllähän tässä nyt yleinen linja on ollut se, että ei saa sotkea tätä alaa tai tämän mietinnön sisältöä muihin asioihin, muihin tekijöihin, jotka, niin kuin minä tässä totesin alkupuheenvuorossani ja Herra Santi vielä toisti, on jo ratkaistu, niin kuin esimerkiksi Telekom paketti. Eli älkäämme lähtekö nyt enää niitä avaamaan. Ja sitten eh, herra Lambert, eh, puheenvuoronne oli mielestäni erittäin kiinnostava ja olen eh, täysin samaa mieltä niin kuin asiakirjastakin voitte todeta, esimerkiksi juuri teollisuuden kannan huomioon ottaminen, siis koko teollisuuden muunkin kuin telekomin tai tai tietotekniikkateollisuuden. Minä tarkoitan täällä sitä, että kaikki eri teollisuuden alat, televiestintää ja informaatioteknologiaa, ovat asioita, jotka liittyvät kaikkiin, koko teollisuuteen. Puhutaan vaikkapa terveyspalveluista tai teollisuudesta, eri teollisuuden aloista tai mistä hyvänsä, myös energiasta. Tässähän on yksi kappale, joka todella toteaa, että ICT esimerkiksi liittyy matalan hiilen teknologiaan – Eli nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa ja tämä koskee koko teollisuuttamme eri aloja ja meidän täytyy ö, tässä tarvit, täytyy tässä tietenkin kun esimerkiksi hallitukset siirtyvät digitaaliseen toimintaan. Ja tämä koskee kaikkia käyttäjiä, jotka tietenkin tarvitsevat apua. Ja kaikissa näissä asioissa olen sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne, herra Lambert, ja aina parannettavaa on, aina parannettavaa on, ja siksi näitä keskusteluja käydään ja siksi tarkistuksia esitetään. Mutta todella siis teidän kanssanne olen aivan täysin samaa mieltä, ja tämä varmasti myös heijastuu tekstissä ja tulee heijastumaan siinä entistä, entistä paremmin. Sitten vielä nämä tieto, ähm, tekijänoikeuskysymykset, jaha, nyt minä lähdin jo aika kauas mikrofonista, niin tekijänoikeuskysymykset ovat erittäin monimutkaisia juuri siksi, että tämä koko ala on aika monimutkainen. Ajatellaan äh, erilaista sisältöä, ajatellaan visuaalista sisältöä, ajatellaan tekstisisältöä. Ei minulla ole tässä mitään äh, kantaa, joka olisi lyöty lukkoon, mutta joka tapauksessa katson, että asia täytyisi katsoa, koska se on niin monimutkainen ja siihen liittyy niin monta eri puolta, mutta kun, jos me puhumme yhtenäisistä ja digitaalisista markkinoista, niin aivan varmaa on, että tekijänoikeudet eivät voi jäädä pohdintojemme ulkopuolelle. Ja tämä on varmaankin se suunta, jota kohti minä suuntaan tätä mietintöäni ja aivan ilmeistä on, että että tätä pääajatusta ei saa unohtaa. Joka tapauksessa haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia tästä keskustelusta. Se antaa minulle hyvin paljon ja seuraava vaihe ovat sitten tarkistukset. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Näin olemme käyneet tämän asian tältä osin loppuun. 11. päivää kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä. Sitten seuraavan esityslistan kohtaan. Niin, arvon kollegat, valitettavasti tätä keskustelua varten on tarjolla enää 15 minuuttia. Meidän täytyy pohtia ylipäätään, että miten me hoidamme nämä keskustelut, jotta kaikille aikaa riittää, etteivät viimeiset asiat ja sitten hätiköidyn käsittelyn kohteeksi. Niin, esittelyllä puheenvuoro ja 15 minuuttia aikaa yritetään hoitaa tämä näissä tässä aikataulussa kuntoon. Velocemente, la proposta... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Direktiivi ehdotus koskien kaupallisissa toimissa tapahtuvien mat- maksuviivästysten torjuminen. Tähän liittyen hän huhtikuussa 2009 komissio esitti oman ehdotuksensa ja tämä luo pk-yrityksille tärkeän toimintaperustan. Tämä liittyy suoraan Small Business Act lainsäädäntötekstiin. Ennen kuin puutun sisältöön, niin haluaisin todeta vielä sen verran, että tämähän on uudelleen laadittu toisinto, jonka komissio meille nyt tarjoaa käyttöön. Vanha direktiivi ei valitettavasti pystynyt tarjoamaan ratkaisumalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulen nyt viittaamaan käytettävissä oleviin tietoihin. Jo joulukuussa otin asian esille, mutta nämä tiedot liittyvät juuri Euroopassa havaittuihin maksuviivästysongelmiin. Tämä aihe on tietenkin monia. It's not fair to this one who have now the report. Thanks. No niin, voisivatko ne, jotka haluavat täällä jatkaa keskustelua, poistua salista? Olkaa hyvä. No niin, nyt kriisin keskellä tällä on erittäin suuri merkitys, sillä maksuviivästykset saattavat aiheuttaa suurtakin, suurtakin vaivaa PK-yrityksille ja sitä kautta johtaa työttömyyteen, joten kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, että tämä asiakirja on erittäin tärkeä. Meidän täytyy puuttua todellakin ponnekkaasti tähän tilanteeseen. Meidän on reagoitava tähän ongelmaan. Ongelma, joka pohdituttaa monia yrityksiä, erityisesti näin kriisin keskellä. Komission ehdotus on oikeastaan neljään osaan jaettavissa. Transaktiot yksityishenkilöiden välillä, sillä saralla maksu määräykset ovat tärkeitä. Jos sopimus ei mitään muuta sano, niin siinä tapauksessa sovelletaan 30 päivän maksuaikaa sopim- laskun vastaanottamisen päivästä laskettuna. Ja mitä tulee sitten yritysten väliseen toimintaan, tässä yhteydessä komissio ehdottaa lukuisia lukuisia poikkeuksia. Täällä viitataan kylläkin viiden prosentin vahingonkorvausosuuteen ja lisäksi vielä maksuviivästyksestä aiheutuvat korot. Sitten hyvän kaupankäynnin vastaiset toimintaperiaatteet ja sitten neljänneksi vielä perintämenettelyt ja siitä aiheutuvat kustannukset. Muissa artikloissa viitataan muun muassa avoimuuteen, niin kuin edellisessäkin tekstissä. Lisäksi täällä puhutaan myöskin määritelmien soveltamisesta. Siinä suhteessa otetaan huomioon joulukuussa käymämme keskustelut ja varjoesittelijöiden huomiot. Myöhemmässä vaiheessa haluan puuttua vielä avoinna oleviin kysymyksiin. Haluaisin keskustella juuri niiden kollegoiden kanssa, jotka keskustelua kaipaavat. Tähän mennessä käytyt työskentely perustuu yhteyksiin kollega Weilerin suuntaan ja kuulemisiin. Erityisesti viimeisin kuuleminen oli erittäin mielenkiintoinen. Se nimittäin järjestettiin sisämarkkina-asioista vastaavassa valiokunnassa. Ja tietenkin olemme keskustelleet myöskin kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, sillä tämä teksti vaikuttaa eri maissa toimintaan eri tavalla. Tietenkään kaikissa maissa ei ole kovinkaan suurta kiirettä tai tarvetta saada tällaisia määräyksiä käyttöön. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä komission laatima teksti on hyvä, mutta kyllä sisältöpuoleen täytyy tehdä vielä tiettyjä tarkistuksia oikeusvarmuuden takaamiseksi. Me emme saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että tulkintaongelmista johtuen joudumme ottamaan aina uudestaan ja uudestaan käyttöön poikkeuksia, niin kuin 2035 lainsäädäntötekstin myötä, koska muutenhan tästä tulee aivan järjetön toimintamalli. Eli tämä periaate on erittäin tärkeä. B2B saralla tämä teksti on aivan liian heikko. Viittaan tässä maksuaikojen määräyksiin ja tämä saattaa johtaa sopimuskumppaneiden aseman eriarvoisuuteen. Eli tässä saattaa syntyä eräänlainen sanelupolitiikkatilanne. 60 päivää maksuaikaa. Mielestäni se on hyvä ehdotus, jonka haluaisin ottaa tähän mukaan. Mitä tulee yhteistyöhön viranomaisten kanssa? No, 30 päivää se käy, mutta lisäksi meidän täytyisi rajata näitä poikkeusmahdollisuuksia. Poikkeuksia saisi olla käytössä enää yksi ainokainen, mutta pisin maksuaika saisi olla 60 päivää. Lisäksi kaipaamme sellaista ratkaisumallia, joka antaa yrityksille, esimerkiksi televiestintäalan yrityksille, mahdollisuuden myöskin olla mukana tässä toiminnassa. Mitä tulee vahingonkorvauksiin, mielestäni tähän liittyvä määräys pitäisi olla täytäntöönpantavissa automaattisesti jottei velallisen puolelta pääse syntymään minkäänlaisia niin sanottuja kostotoimenpiteitä. Lisäksi yksi tärkeä huomio. Jäsenvaltioissa on olemassa tällä hetkellä vielä eroja sen suhteen, milloin alkaa maksuviivästys ja milloin ei. Kyllä me tarvitsemme jonkinlaista valistavaa toimintaa. Kansalaisilla pitää olla tietoa, minkälaisia oikeuksia heillä on. Ja kyllä me tarvitsemme myöskin valvontatoimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että myöskin yritykset tietävät, missä mennään. Ja lopuksi toteaisin, etten ole tarkoituksellisesti ottanut esille tässä jotain tiettyjä seikkoja, mutta kyllä arkaluonteisia asioitakin tässä paketissa on, erityisesti julkisen sektorin budjetti näkökulmasta katsottuna, erityisesti artikla 5, velkoja voisi saada tietyissä tapauksissa 5 prosentin könttäkorvauksen – Tämä viiden prosentin raja on erityisesti julkisen sektorin näkökulmasta katsottuna erittäin korkea. Yksityisellä sektorilla tilanne on aivan toisenlainen, joten mielestäni olisi paikallaan tarkastella tätä viiden prosentin arvoa. Se on liian korkea luku. Tässä suhteessa meidän tulisi muuttaa tilannetta ja soveltaa tätä myöskin sitten yksityishenkilöiden väliseen kaupankäyntiin, jottei tämä toiminta rajoitu ainoastaan julkiselle sektorille. Erityisesti tämä viimeisin huomioni kaipaisi käsittelyä. Me kaipaamme siis tasapainosta ratkaisumallia, jossa voidaan huomioida kollegoiden esittämät huomiot. Ja lopuksi vielä kiitokset esittelijälle yhteistyöstä ja toivon, että voimme vielä kahdenkeskisesti epävirallisesti keskustella mahdollisista kompromissitarkistuksista, jotka ehkä ovat tarpeen. Kiitoksia. Kuva? En ehtinyt. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten äh, Rova Hall. Place with Mr. Roder, who is... Rodan puolesta, joka on oikeastaan varjo, esittelijän tässä. <clears throat> Yleisesti, yleisesti ottaen tuemme esittelijän luonnosta. Se on tasapainoinen, se antaa hyviä selvennyksiä ja siinä myös järkevällä tavalla vahvistetaan pääsäädöksiä. Ja aivan erityisesti olen sama, olemme samaa mieltä tarkistuksista, joilla pyritään vahvistamaan säädöksiä PK-yritysten kohdalla, mitä tulee business-to-business-suhteisiin. Se on erittäin yleinen ongelma, mutta äh, suuremmat kauppakumppanit käyttävät hyväkseen määräävää asemansa ja pakottavat tällaisiin epäsuotuisiin maksujärjestelyihin, mutta olemme myös kaikki tietoisia siitä, että tarvitaan sitä, että voidaan turvata yritysten sopimukselliset poikkeusluvat etuoikeudet on tärkeää löytää sellainen ratkaisu, joka voisi tyydyttää näitä kahta hiukan ristiriitaista vaadetta. Herra on aivan erityisen huolissaan siitä, miten voidaan estää se, että suuret yritykset yksipuolisesti muuttavat maksuehtojaan jälkikäteen. Ja näin ehkä tasapainon lähestymistapa voisi olla se, että sallitaan tiettyä sopimuksellista vapautta alkuperäisen sopimuksen laadinnassa, mutta sitten pataisiin sellaisia säädöksiä mukaan direktiivin, jotka todellakin eivät kannusta minkäänlaisiin yksipuolisiin maksuehtojen muuttamisen jälkikäteen. Ja lopuksi haluaisin vain mainita sen, että olemme myös samaa mieltä siitä, että pitää vahvistaa säädöksiä, mitä tulee yhteyksien yritysten ja hallitusten välillä. Aivan erityisesti mitä tulee siihen, että vähennetään näitä mahdollisia poikkeuksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavana varjoesittelijä Bentseen, olkaa hyvä. Først tak til ordføreren for et stort arbejde med det her forslag. Der... Er- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa siitä työstä, jota hän on tehnyt. Hän on tehnyt paljon työtä. Tämä on hyvin tärkeä ehdotus ja kriisivaliokunnan kokous oli maanantaina ja kaikki osallistujat totesivat, että nyt talouskriisin aikaan on äärimmäisen suuri ongelma, että pk-yritykset eivät saa maksuja ajoissa. Ja toteaisin, että jos nämä perustelut lukee, niin No niin, voisin äh, ehkä tässä lainata, mitä täällä todetaan. Täällä on usein ongelmia äh, myös äh, julkisten tahojen maksujen suhteen. Ja yksityiset yritykset ovat joutuneet usein suuriin ongelmiin suuret yritykset painostavat pieniä. Ja nyt meillä on äh, mm, luottokriisi. No, pankit haluavat äh, parantaa kannattavuuttaan. Ja nyt juuri PK-yrityksiin kohdistuu äh, äärimmäisen kovaa painetta, jotka, ja he, nämä yritykset eivät usein sitten uskalla sanoa ei suuremmille yrityksille, kun niitä painostetaan. Ja kun ajatellaan yksityisiä maksuja, mutta myös julkisia maksuja, niin haluaisin artikloista 3 ja 5 kysyä, että eikö niitä voisi yhdistää, artikla 3 ja 5, että meillä olisi samat säännöt ö, molemmille eri puolille, B2B ja b 2 p Eli näinhän tämä toimisi ja näin tämän tulisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun katsotaan vanhaa direktiiviä, niin voidaan varmaankin todeta kylmäviileästi se, että se ei ole toiminut. Ja mehän pidämme pieniä ja keskisuuria yrityksiä äärimmäisen tärkeinä taloudellemme, mutta suuret yritykset asettavat niitä kohtaan aivan järjetöntä painetta ja tätä me emme saisi hyväksyä. Ja meidän tulisi kyllä sääntöjä kiristää myös komission ehdotukseen verrattuna, sillä meidän on saatava aikaan PK-yritysten kannalta toimiva järjestelmä. Ongelma on valtava. Se on valtavan suuri ja se ei ole pienentynyt. Ja sitten juuri mikä on, e, esimerkiksi mikä on julkinen vanhainkoti esimerkiksi ja mikä on yksityinen että tällaista eroa ei tarvitsisi tehdä ja näitä, näitä määritelmiä ja näitä kysymyksiä ylipäätään. Ja omissa tarkistuksissani pyrin juuri siihen. Omissa tarkistuksissani pyrin tätä asiaa korjaamaan. Mielestäni ehdotus on menossa, menossa aivan oikeaan suuntaan. Kuka sitten onkaan velkaa kenelle? virallinen taho yksityiselle tai päinvastoin. Kaikkia tulisi mielestäni kohdella samalla tavoin. Kiitos. Kiitos seuraava kollega Bütikhofer. Kiitos puheenjohtaja. Tarttuisin edeltävän puhujan viimeisen huomioon. Minun mielestäni meidän tulisi todella huolehtia siitä, että vaatimukset jotka kohdistamme julkisiin tai yksityisiin sopimusosapuoliin ovat samat. Muutenhan tässä voisi syntyä kilpailun vääristymistä tai markkinoiden vääristymistä tai syrjintää. Ja siksi olen sitä mieltä, että yksityiset sopimusosapuolet ja julkiset sopimusosapuolet tulisi panna samaan pataan ja niin niitä tulisi kohdella aivan samoin. Katson muuten myös, että esimerkiksi Euroopan unionin toimi elimiä tulisi eh, kohdella niin kuin kaikkia muitakin, jos tässä nyt eh, tosissaan ollaan liikkeellä. Mitä tulee tämän 30, tähän 30 päivän määräaikaan? En ole aivan varma siitä, onko tämä nyt ihan loppuun asti ajateltu. Siis luonnollisesti kyse on PK-yritysten etujen huomioon ottamisesta, mutta kyllä kyse on myös julkisen sektorin huomioon ottamisesta ja ehkäpä kahden kuukauden tai 60 päivän määräaika voisi olla lähempänä tasapuolista ratkaisua. Kiitos. Kiitos seuraavana kollega Odi. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan onnitella esittelijäämme, valmistelijaamme, erityisesti siitä, että hän on keskittynyt PK-yrityksiin. Olen täysin samaa mieltä muuten myös Bytikoferin kanssa siitä, että näiden sääntöjen tulee koskea myös Euroopan unionin toimielimiä. Esimerkki. Raha, jonka komissio on velkaa vaikkapa eri tutkimuslaitoksille – maksuja hidastellaan, koska sanotaan, että tilin tarkastajien täytyy vielä tehdä työnsä ja niin edelleen. Ja kyse on edellisestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Maksuja ei suoriteta ja tämä vaarantaa kyllä monien tahojen toiminnan. Ja miksi tämän muuten ei tulisi koskea myös viranomaisten välisiä maksuja, koska vaikuttaa siltä, että, että kaikkia asiantahoja ei ole otettu huomioon. Niin, kun ajatellaan äh, sitä voittoa, joka verotetaan automaattisesti, niin äh, yritystenhän täytyy voida eri vaatimuksia äh, laskea toisella tavalla, jos ne tulevat esimerkiksi näistä automaattisista kor- korkolaskelmista. Kiitos. Kiitos ja sitten vielä kollega Skilakakis. Siis Herra puheenjohtaja, haluaisin korostaa julkisen sektorin ja paikallisviranomaisten välistä suhdetta. Monissa tapauksissa paikallisviranomaiset saavat rahansa julkiselta sektorilta, mutta ei tällaisten transaktioiden kautta. Mutta heilläkin on velvollisuutensa yksityisen sektorin yritysten suuntaan ja he eivät voi suorittaa maksuja, koska eivät saa rahaa julkiselta sektorilta. Tämä on fakta monissa EU-maissa ainakin. Minun kotimaassani olen toiminut Atenassa varapormestarina ja tiedän, miten usein näin käy. Eli raha siirretään unionin tasolta, kansalliselle tasolle ja sitten sitä kautta paikallistasolle, ja se saattaa kestää hyvinkin pitkään. Ja paikallisviranomaisilla saattaa olla paljonkin rahoitusvaikeuksia. He eivät voi suorittaa rästissä olevia maksuja, ja heitä voidaan rangaista jostain, mikä ei ole oikeastaan heidän syynsä. Joten kyllä meidän pitäisi huomioida tämäkin seikka, eli mikä yhteys on olemassa valtion ja paikallis viranomaisten välillä, erityisesti siinä tilanteessa, kun huomioidaan se fakta, että paljon rahaa siirtyy valtion tasolta paikallistasolle ilman sen kummempia maksuaikamääräyksiä. Kiitoksia lopuksi vielä kollega Voikman. Kiitoksia puheenjohtaja puolestani. Haluaisin kiittää erinomaisesta työstä. Esittelijä täytyy sanoa, että tarkistukset, joita hän ehdottaa, ovat meidän mielestämme oikean suuntaisia. Näin voidaan parantaa tätä ehdotustamme. Siitä tulee näin vieläkin suotuisampi ajatellen pk-yritysten tarpeita. Kuten tiedätte, nehän todellakin ovat pääkohde tässä, kun uudistamme 2000 äh, vuoden direktiiviä, on kyse sitten tarkistuksesta, joka liittyy hyvin käytäntöihin tiedotuskampanjaan tai tarkistuksen, joka liittyy 60 päivän kattoon julkisissa maksuissa äh, tai automaattisessa koronmaksussa, korvauksen maksussa ja miten laajennetaan sovellusalaa julkisiin elimiin, energialaitoksiin, liikenteeseen ja niin edelleen. Kaikki nämä tarkistukset tuntuvat todellakin erittäin äh, rakentavilta ja suhtaudumme näihin myönteisesti. Kuitenkin haluaisin palata yhteen avainkohtaan, tarkistuksen, joka on tehty, ja tehän tiedätte, että komissio ei jaa tätä perustelua. Tämä koskee harmonisaatiota maksuajassa yritysten välissä toiminnassa. Komissio oli sitä mieltä, että ei ollut globaalisti PK-yritysten edussa, että komissio tällaista harmonisaatiota. Tässä tapauksessa puhuttiin sopimusvapaudesta, en nyt palaa tähän aiheeseen, mutta haluaisin hiukan selittää vielä yhtä asiaa. Ehkä emme puhunut tästä tarpeeksi selvästi itse. On kaksi erilaista tilannetta, joita voi tapahtua kauppasuhteissa yritysten välillä. Siis sellainen, että PK-yritykset kärsivät tietenkin maksuviivästymistä, joihin suuret syyllistyvät. Tämä on tällainen klassinen tapaus yrityksestä, joka toimittaa tavaraa esimerkiksi supermarketilla ja silloin todellakin pitää tähän kiinnittää huomiota ja korjata tällainen tilanne, mutta ei pidä unohtaa sitä, että on toinenkin mahdollisuus, jota usein unohdetaan. Varsin usein PK-yritykset itse saavat yrityksiltä maksupidennystä, joten Tämä on tärkeä rahoituslähde sadoille tuhansille pk-yrityksille. Ja me olemme sitä mieltä, että jos harmonisoidaan 60 prosenttiin kaikissa tapauksissa, kaikilla sektorilla, mikä tilanne ikinä onkaan, niin loppujen lopuksi se ei olisikaan suotuisaa tuhansille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tällaista sopimuksellista vapautta, jotka hyötyvät nekin pitkistä maksu- ajoista. Joten kun otetaan huomioon tällainen laaja monimuotoisuus tilanteita, joita on, niin loppujen lopuksi, vaikka tämä saattaa näyttää hyvältä ajatukselta, niin sitten se ehkä kääntyykin pieniä ja keskisuuria yrityksiä vastaan, jotka menettävät nämä yli 60 päivän maksurajat ja näin lainsäädäntö estää tämän ja tämä voi vaikeuttaa niiden toimintaa kun ajatellaan tämänhetkistä kriisitilannetta ja rahoituksesta kriisiä, kuinka vaikeaa on saada luottoa. Ehkä ei toimittaisikaan siis pk-yritysten edun mukaisesti. Me pyrimme tasapainoiseen lopputulokseen ja uskon, että varjoesittelijä tässä ehdotti, esitti toiveen, että löydettäisiin tasapainoinen ratkaisu tähän ongelmaan. Mekin pyrimme samaan, mutta emme usko, että ratkaisu löytyy maksu aikojen harmonisaatiosta yritysten välillä, kun tarkastellaan tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Mikään jäsenvaltio ei ole harmonisoinut maksuajaa aikaa liikkeet yritysten välisessä suhteessa, paitsi yhdessä jäsenvaltiossa. Ja siinä tapauksessa periaate, joka otettiin käyttöön, antaa mahdollistaa varsin monia poikkeuksia ja ottaa huomioon sektoreiden, eri sektoreiden e- erityispiirteet. Tämä on se varsin monimutkainen kysymys ja tässä emme voi jakaa esittelijän kantaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Bedanke mich herzlich mit. Sydämelliset kiitokset. Me tiedämme, että olemme ylittäneet jo meille käytettävissä olevan ajan ainakin tulkien käytön suhteen, joten Sopiiko kollega De Angelicelle, että päätämme keskustelun tähän vai haluatteko välttämättä käyttää vielä puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Juu, voin puhua aivan aivan lyhyesti. Keskusteluhan sujui oikein mainiosti. Verrattuna joulukuiseen keskusteluun olemme kyllä ottaneet aimoharppauksen eteenpäin. Suuntaus on oikea, ja on aivan ilmeistä, että joihinkin kysymyksiin on vielä syvennyttävä. Kysymyksiin, joita tässäkin keskustelussa nousi esiin. Minä olen hyvin avoin. Sanoin sen alussakin, esimerkiksi tämä 5 prosentin yläraja tai yritysten väliset maksut tai suhteet pk-yritysten ja suurten tai viranomaistahojen välillä. Nämä ovat varmasti kysymyksiä, joihin tulemme vielä syventymään ja myös luonnollisesti sopimu- sopimusvapaus ja muut kysymykset. Olen samaa mieltä, kun täällä todettiin, että tämän lainsäädännön tulisi erityisesti hyödyttää PK-yrityksiä. Tämä on tärkeää siksi, että PK-yritykset luovat perustan koko Euroopan taloudelle. Olemme voineet havaita, että vanha direktiivi ei ole toiminut, uuden on toimittava. No ajatellaan näitä kriisiaikoja ja likviditeettiongelmia, luottoongelmia. Jos konkreettisia vastauksia ei löydy, monet pk-yritykset joutuvat sulkemaan ovensa ja työpaikkoja menetetään. Niin, ja sitten eh, business to business eh, ja myös eh, yhteydet viranomaisiin pienten, pienellä yrityksellä on ongelmia niin viranomaisten suhteen kuin suurtenkin yritysten suhteen. Ja kyllä tämä asia meidän on selvitettävä kerta kaikkiaan. Tarvitaan tasapainoa, tarvitaan synteesiä. Mutta tavoitteena on oltava PK-yritysten suojeleminen, koska ne suojelevat työllisyyttä. Sydämelliset kiitokset. Tarkistukset on jätettävä 16. päivä mennessä kello 12. Ja erityiskiitos tulkeille. Me ylitämme kyllä käytettävissä olevan ajan aika lailla. Kiitoksia.